I think we can start. That works. Ja meine No niin, arvon kollegat, tervetuloa tämän viikkoiseen kokoukseemme. Alkuun Toivottaisin IAK Nordin vierailijaryhmän tervetuloa tänne kokoukseemme. Teidät on kutsuttu tänne kollega Meissnerin toimesta. Esityslista voitaneen hyväksyä, mikäli siihen liittyen ei ole mitään huomautettavaa. Ja pöytäkirjakin voidaan hyväksyä 30 ensimmäinen 8.2015 kokouksen pöytäkirja. Eli ei mitään huomautettavaa. Näin pääsemme mietintöihin, koska ensimmäisenä nämä miehittämättömät ilma-alukset. Esittelijänä toimin Jacqueline Foster. Äänestys toimitetaan huomenna, mutta nyt Jacqueline, ole hyvä. Very much, Chairman. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Niin kuin sanoittekin, me äh, voimme antaa oman kantamme tästä UAV- tai rpas äh, asiassa äh, Siitä voidaan päättää huomenna äänestys joka tapauksessa. Ja me olemme pitäytyneet tässä aikataulussamme. Toivottavasti se toimii hyvinkin ajatellen komission ilmailupakettia, koska tiedän, että komissio haluaa tarkastella tätä lainsäädäntöä myöhemmin tänä vuonna. Me tarkastelemme asiaa lokakuun kakkosessa. Meidän täytyy päästä tästä vaiheesta läpi kuitenkin, mutta siis täysistuntakäsittely lokakuun kakkos täysistunnossa. Toivottavasti pääsette silloin Strasbourgiin. Ja nyt tosiaankin minä en käy läpi kaikkia niitä syistä, syitä minkä tähden tämä mietintö laaditaan, koska me olemme tätä jo käyneet läpi näkemysten vaihdossamme viime kuukausina, mutta aivan lyhyesti sanoisin, että ajatuksena on juuri tämän mietinnön mietinnön nimi, eli turvallinen käyttö, RPSn turvallinen käyttö, koska 15 vuotta on tämä käyttö kehittynyt valtavasti. Siinä tulevat mukaan kaikki tarjontaketjun elementit ja me olemme maailman johtajia näillä aloilla ja siitä huolimatta meidän on täytynyt tarkastella sitä, miten nämä toimivat ja miten hoidamme sen, että nämä miehittämättömät ilma-alukset lisääntyvät. Kyse on siis ei sotilaallisista aluksista. Kyse on siviili ilmailusta, ja sitähän tämä mietintökin käsittelee. Eli tavoitteena tässä varjoesittelijöiden kanssa oli asettaa tietyt puitteet ja suuntaukset liikennevaliokuntana. Haluaisimme, että valmistajat ja kaikki eri osapuolet tarkastelisivat tätä myös hallitukset ja myös äh, turvallisuus, mm, turvaministeriöt ja muut. Ja tämä on juuri se äh, suunta, johon halusimme tämän mietinnön kulkevan, ja näin olemme sen luonnostelleetkin, joten äh, Libe-valiokunta on antanut lausuntonsa, e, erittäin rakentava lausunto Libestä. Minä keskustelin valmistelijan kanssa ja onnistuin saamaan näitä kommentteja eh, ennen kuin muutettiin tuota mm, lausuntoa. Siitä äänestettiin eh, ennen Strasbourgin viikkoa. Meidän piti odottaa sitä ennen kuin pääsimme eteenpäin kompromissitarkistuksinemme ja eh, saimme tätä mietintöä eteenpäin, joten aika paljon siitä, mitä Libe-mietinnössä on tullut mukaan jo tähän mietintöön, joten olemme tähän tyytyväisiä ja sanoisin myös, että kun katson omaa näkökulmaa, niin kyse on kautta linjan poliittisesta näkemyksestä. Tämä ei ole mikään poliittinen mietintö, vaan kyse on siitä, miten menemme asiassa eteenpäin ja on sanottava ennen kuin mennään tässä eteenpäin, niin varjoesittelijät kaikista ryhmistä olivat erinomaisia, erittäin rakentavia. Meillä oli 153 tarkistusta ja e, tosiaankin e, olemme saaneet e, ne supistettua kompromissitarkistuksiin ja eh, kompromissitarkistukset, samoin kuin keskustelut eh, aivan yksityiskohtaisesti, on viety läpi hyvin eh, kypsästi jotkut olisivat halunneet tiettyjä kohtia mukaan, minä itse tiettyjä. Tässä oli sellaisia teknisiä kysymyksiä mukana, tiettyjä rakenteita, jotka kuuluvat tämän tyyppiseen mietintöön, joten varjoesittelijät ovat olleet erinomaisia ja haluaisin kiittää heitä ennen kuin menen tästä pidemmälle live-valiokunnan kollegojen rinnalla. Hekin ovat olleet hyvin rakentavia. En paljon enempää tästä sanokaan, mutta niillä aloilla, jotka tulevat esiin, siinä, miten valmistetaan näitä miehittämättömiä ilma-aluksia. Tämä on tietenkin kansainvälistä liiketoimintaa ja niin kuin sanoimme, me olemme merkittävä valmistaja ja me haluamme suojata tätä alaa muualta maailmasta tulevan kilpailuun nähden eurooppalaiset standardit ja eh, mehän olemme valtava markkina-alue myös, mutta me olemme tässä mietinnössä käsitelleet, en sano yksityiskohtaisesti, mutta miten eh, hoidetaan näitä asioita, joita kansalliset eh, ilmailuviranomaiset yrittävät tehdä. Ja tässä ei pidä kuitenkaan jarus jarusta unohtaa, koska kyse on kansainvälisestä yhteenliittymästä ja myös Euroopan ilmailualan turvallisuusvirasto, lentoturvallisuusvirasto on tässä mukana ja tämä, nämä osapuolet ovat käsitelleet juuri sitä, miten asia menee eteenpäin tulevaisuudessa. Tällaisen viestin voima, voimme välittää eteenpäin. Kyse on myös tietosuojasta, yksityisyydestä ja me haluamme aivan selvästi olla puolueettomia. Me haluamme, että suuri yleisö on luottavainen, ettei käytetä väärin miehittämättömiä ilma-aluksia. Ja tämä heijastuu juuri mietinnössä. Ja tämän lisäksi, kun katsotaan ilma-alusten toimintaa, on kaupallisia toimijoita, jotka toimivat eri hyvissä puitteistoissa ja erittäin luottavaisia olemme, mutta me tiedämme, että silloin tällöin tälläkin alueella on äh, kaikenlaisia äh, tyhmiä osapuolia mukana ja äh, silloin ei oteta näitä asioita huomioon. Me haluamme, että pitäisi pystyä jäljittämään nämä laitteet, pitää olla, niillä pitää olla lupa, niillä pitää olla myös koulutustoimintaa Esimerkiksi viljelijä on vähän eri asia kuin joku, joka hoitaa esimerkiksi rokkikonsertteja. Ja meidän täytyy ottaa nämä kaikki huomioon. Me emme halua kuitenkaan sitoa sääntelijöiden käsiä, koska me, meidän täytyy tietää, minne suuntaan tämä teollisuuden ala menee. Ja me emme halua, että tässä liikaa lähdetään kuvailemaan tätä toimintaa. Me haluamme sellaiset puitteet, joiden sisällä voidaan toimia, ja tällä tavoin saamme tilanteen sellaiseksi, että kaikki osapuolet voittavat. Tässä kaikki minun puolestani. Tiedän, että varjoesittelijöillä on kommentteja, ja erittäin mukava nähdä, että komissiokin on paikalla, joten kiitos oikein kovasti mielenkiinnostanne eh, keskustelun avauksessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Jackie Foster. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Foster, seuraavana kollega Misier. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan äh, aluksi haluaisin kiittää Rova Fosteria hänen tekemästään työstä ja näistä kompromisseista, joiden avulla saimme erittäin nopeasti eteenpäin asiaa ja saimme yhdennettyä näkemyksiä tässä tärkeässä kysymyksessä. Minä en paljonkaan lisää tähän, mitä Roa Foster sanoi. Haluaisin kiittää siitä, että ollaan saatu näin nopeasti tämä työ käsiteltyä, mutta tietenkin mitä tulee puitteistoon, niin lisäisin, että paikka poikkeuksellista on se, että lähdettiin aivan nollasta liikkeelle Eh, aluksi oli eh, aivan selvää, että meidän eurooppalaisten pitää kuvailla nämä puitteet. Tällaisia ei kuitenkaan ole olemassa, huolimatta siitä, että nämä laitteet ovat lisääntyneet huomattavasti ja meillä on ja paljon toimijoita. Loputtomiin on erilaisia eh, ilma-alusten sovelluksia esimerkiksi eri liiketoiminnoissa ja aivan kuten Rouva Foster sanoi, me olemme maailman johtajia Euroopassa tällä alalla, joten on tärkeää, että lähdetään eteenpäin. Ja sanoisin sisällöstä, että tosiaankin lähdimme tyhjästä liikkeelle ja meidän pitää päästä eteenpäin myös tässä organisaatio järjestelmässä. Meillä pitää olla selkeä ero myös ammattimaisen ja virkistyskäytön välillä. Me odotamme, että ilma-alukset noudattavat yhteisön lainsäädäntöä, mutta lainsäädännön pitää sopeutua myös niihin toimintamuotoihin, joita tällä alalla on. Tästä esimerkkinä tieliikenne, esimerkiksi autojen ja kuorma-autojen pitää noudattaa samoja sääntöjä. Kuitenkin siellä on erilaiset lupamenettelyt. Ja sitten henkilötietojen suoja ja yksityisyyden suoja. Muistuttaisin, että siviilikäyttö mm, tuo mieleen myös sotilaskäytön ja emme halua tässä mielessä ketään pelotella. Nyt meitä pitää tietenkin pystyä suojaamaan tästä esimerkkinä silloin, kun nämä palokamerat keksittiin ja keksittiin zoomaus, niin silloin tuli mieleen, että sitten lähdetään kuvaamaan naapurin uima-allasta. Ja tässä on tietenkin yksityisyyden ja henkilötietojen suoja tärkeässä asemassa. Ja sitten lainsäädäntö. Eh, jonka eh, avulla voidaan eh, kehittää tätä sektoria ajatellen juuri ylilentoja. Ja tässä asiassa teknologia menee hyvin nopeasti eteenpäin, se pitää ottaa huomioon. Ja sitten eurooppalaiset puitteet, tästä me keskustelimme hyvinkin pitkään. Ja sitten EPPn tavoite on tietenkin sellainen, että se liittyy juuri ilma kehitykseen, mutta – tässä pitää olla kyllä eri osapuolilla omat sano, sanansa sanottavana Jarusilla, varsinkin varsinkin me tuemme me emme halua, että tähän tulee mitään hallinnollisia e, esteitä. Haluan kiittää mielenkiinnostanne ja kiitän tästä työstä. Saamme aikaan puitteet, joka hyödyttää eurooppalaista miehittämättömien ilmailualusten alaa. Kiitos. Tenesis Janusz Semke. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Zemke. Minä haluaisin aloittaa sillä, että olemme tietoisia siitä, että me nyt ensimmäistä kertaa keskustelemme tästä aiheesta. On tärkeää, että tämä mietintö on mahdollisimman hyvä laadultaan. Ja olenkin iloinen siitä, että nyt vuosien ja kuukausien työn jälkeen me viimeinkin olemme saaneet hyvän mietinnön. Minä pidän suuresti arvossa Rova Fosterin tekemää työtä. Hän on monista tarkistuksista saanut aikaan järkevän tuloksen. Tarkistuksia oli 150 kolme, eli 22 niistä oli lähtöisin kansalaisvapauksien valiokunnasta, ja nyt meillä on sitten 13 kompromissia. Ja ehdottaisikin kollegoille sosiaalidemokraattisesta ryhmästä, että he tukisivat näitä tar- kompromissitarkistuksia. Tavaamisessamme illalla tulen ehdottamaan tätä. Minä uskon, että nämä miehittämättömät ilma-alukset eivät vaan tule pelkästään kehittymään nopeasti edelleen teknologisesti, vaan että on myös kuitenkin olemassa vaara siitä, että tähän kehitykseen liittyy erityisiä vaaroja. Meillä on velvollisuus herkistää niille vaaroille, joita on. Meidän täytyy todellakin huolehtia turvallisuudesta, koska päivittäin voimme kuulla uutisia siitä, miten ilma näitä, näitä aluksia nähdään lentoasemien lähistössä, ja me pelkäämme sitä, että tapahtuu mahdollisesti, mahdollisesti yhteen törmäyksiä, ja voimme kyllä kuvitella, mitä seurauksia tällaisella törmäyksellä olisi. Toinen vaara, josta monet puhuvat, on se, että monet ihmiset uskovat, että näitä aluksia käytetään joko tiedotusvälineille kerättävän tiedon keräämiseen tai mahdollisesti yksityisetsevien työssä niin, että kerätään tietoa ja koskee yksityiselämää, mikä tietenkään ei ole juristisesti oikeutettua. Ja sitten on vielä eräs kysymys, josta on keskusteltu. Nimittäin se, ovatko EUn säännöt tulisiko niiden olla sellaisia näiden sääntöjen, että ne koskevat pelkästään näiden alusten kaupallista käyttöä, vai tulisiko ottaa myöskin huomioon sellaiset miehittämättömät ilma-alukset, joita käytetään esim. vapaa-aikana vaikkapa tietyssä urheilussa tai vastaavassa. Meidän täytyy nyt katsoa kuitenkin sitä, miten meidän tulisi tässä toimia, koska ei ole mitenkään sama asia, käytetäänkö tällaista alusta kaupallisiin syihin tai urheilullisiin tarkoituksiin. Siellä jos jokin tällainen alus päättyy vaikkapa lentokoneen turbiiniin, niin se on yhden tekevää mihin tarkoitukseen. Sitä on käytetty, koska seuraukset ovat samankaltaiset. On tärkeää ottaa nämä näkökannat otetaan huomioon sitten, kun tyhjytään laatimaan asiaa koskevia säädöksiä. Lopuksi haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni. Olen nimittäin iloinen siitä, että meidän työmme pian tullaan saman päätökseen, ja meillä olisi pyyntö puheenjohtajalle. Euroopan komission edustajan tulisi kertoa meille, miten työt komissiossa tämän aiheen osalta ovat edenneet. Se, mitä me valmistelemme, on hyvin tärkeä kannanotto, mutta kuitenkin esitykset lainsäädännöstä valmistellaan komissiossa ja niistä pitää saada lisää tietoa. Paljon kiitoksia ja totutuun tapaan puheenvuorokierros päättyy komission puheenvuoroon komissio voi ihan vapaasti kertoa ja toivottavasti käyttää tätä mahdollisuutta. Mutta ennen sitä kollega Miltenberg. Like to thank, uh, this... Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Fosteria ja varjoesittelijöitä erinomaista työstä näiden kompromissiehdotusten to- tiimoilta. Aikataulu oli aika lailla tiukka ja hän on kyennyt laatimaan hyviä kompromissitarkistuksia. Työ on tehty ja minä toivon, että tulevaisuudessa voidaan todeta, että ei ollako vaiko e- eikö olla, vaan käytetäänkö näitä aluksia vaiko ei, ja jos kyllä, niin minkä ehtojen täyttyessä. Ja toivottavasti me täällä sanomme, että me haluamme käyttää näitä aluksia ja annamme ohjeistusta komissiolle, EASalle ja siviili sen suhteen, minkälaisia aluksia unionin alueella voidaan käyttää. Oli aika lailla mielenkiintoista havaita Liben tekstissä, että siinä korostetaan juuri tietosuoja- ja kysymyksiä. Mielestäni tässä on erinomaisia sanamuotoja käytetty. Mitä tulee tarkistuksiin, niin minä olen kyllä valmis hyväksymään nämä Liben kommentit ja monet asiat, jotka löytyvät myöskin kompromissitarkistuksista. Ja kun puhumme kompromissitarkistuksista, niin kyse on tietenkin aina kompromissista. Ja joskus on vain tarkasteltava asia uudemman kerran ja tarkennettava tekstiä entisestään. Minä olen esittänyt suuslisen tarkistuksen kompromissitarkistukseen numero 9 liittyen, joka liittyy tekstin kohtaan 20. Minä haluaisin tarkennettavan tätä tekstiä siten, että kun puhumme aluksista, jotka liikkuvat tietyn rajan ylä- tai lentokorkeuden yläpuolelle, silloin pitäisi käyttää niin sanottua väistä teknologi- teknologiaa. Tämänhetkinen teksti on hiukan liian yleisluonteinen, mutta toivottavasti ensi huomisessa äänestyksessä tämä ehdotukseni menee läpi. Lisäksi täytäntöönpano puoleen liittyen on esitetty tarkistuksia. Silloin kun puhutaan lainsäädännöstä ja sääntelytoimista, niin meidän tulisi vaatia komissiota ja jäsenvaltioitakin ainakin aloittaa pohdiskelut sen suhteen, miten tuleva lainsäädäntö voidaan panna täytäntöön. Eni tiivistetysti toteaisin, että valiokunnan jäsenet voivat hyväksyä tarkistuksen 133 ja 134, jotka liittyvät juuri tähän täytäntöönpanopuoleen. Kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Kyllönen. Thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä luen Katerina Konechtan kirjeen. Teillähän on meidän varjoesittelijämme. Hyvät kollegat, olen iloinen siitä, että meidän onnistui päästä yksimielisyyteen ja saada aikaan jotakin hyviä kompromisseja niin, että voimme huomenna lähettää tämän mietinnön eteenpäin. Euroopan komission tulisi tietää, että emme näe tätä liik- miettimättömien ilmailusten kysymystä pelkästään teknisenä asiana, vaan myöskin ihmisoikeuskysymyksenä, etenkin kun on kysymys siitä, että tapahtuu valvontaa ja vakoilua. Komission täytyy ymmärtää, että tekniikka on etenemässä kehittymässä sellaisella nopeudella, että, että lainsäädännön on lähes mahdoton reagoida tähän tehokkaasti. Uskoakseni tarvitaan eurooppalaista lähestymistapaa, koska nämä alukset eivät tunne rajoja. Komissio täytyisi myös pohtia lainsäädäntöä jäsenvaltioissa ja ottaa se huomioon, mutta meidän pitäisi luoda eurooppalainen tapa käsitellä miehittämättömiä ilma-aluksia. Kamerat ovat nyt niin pieniä jo, että ne voidaan asentaa liikkeelle lentävään laitteeseen, mikä tekee tilanteesta vieläkin mutkikkaamman. Meidän täytyisi tehdä ero virkistyskäytössä käytettyjen alusten ja sellaisten alusten välillä, joita käytetään työn tekemiseen. Ongelma vain on, että kummassakin luokassa voidaan käyttää näitä aluksia ihmisoikeuksien rikkomiseen mahdollisesti vahingossa. Olen iloinen sitä, että kuitenkin on pohdittu se ottaa huomioon sellaiset alueet, jotka marjoituksia koskevat sellaisia, että on alueita, joilla voidaan käyttää lentämistä, että myöskin mahdollisesti voidaan identifioida nämä alukset tarvittavasti. Jos jokaisen lainsäädännön valtiolla olisi omat järjestelmänsä, silloin ei syntyisi tällaista viitteellistä hyvää turvaympäristöä ja mielelläni kysyisinkin komissiolta näistä asioista. Kiitos teille kaikille hyvästä yhteistyöstä, etenkin esittelijälle Rova Fosterille. Parhain terveisin Katerina. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä äh, pyytäisin anteeksi kollegani puolesta. hän ei itse päässyt paikalle, mutta äh, vihreiden nimissä puhuisin. Haluaisin kiittää Äh, rouva Fosteria tästä rohkaisevasta työstä. Ja äh, tässä me äh, ympäristöihmiset olemme löytäneet tiettyjä kompromisseja, tiettyjä asioita, jotka meitä koskevat. Muistutitte siitä, että me tarvitsemme tässä vaiheessa eurooppalaisen lainsäädännön miehittämättömissä ilma-aluksissa. Tässä kompromississa tulee tämä esiin, että kyse on tietystä tietosuojakysymyksistä, jotka ovat erittäin tärkeitä meille. Me olemme esittäneet tarkistuksen, se on tullut mukaan kompromissiin. Ja kyse on nimenomaan ylilennoista niillä alueilla, joita pidetään vaarallisina, olipa kyse sitten ydinvoimaloista tai kemian tehtaista tässä esitämme eh, suullisen tarkistuksen myös eh, huomenna ja haluamme osoittaa teille, missä määrin eh, tämä uusi teknologia voi olla ikään kuin uusi reitti se eh, saattaa eh, hämmentää tätä maailmaa eh, maailmanlaajuisesti. Nämä alukset voivat kehittyä ajatellen ilman saasteita, ne voivat mitata ilman saasteita ja me aiomme esittää tästä asiasta vielä huomenna suullisen tarkistuksen kokonaisuudessaan. Me olemme tyytyväisiä tähän mietintöön ja tuemme näitä kompromisseja. Kiitoksia. Dank. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Vodalon. Kiitoksia aivan ensiksi. Haluaisin kiittää Rouva Fosteria hänen tekemästään työstä tässä mietinnössä. Tämä on merkittävä haaste siviili-ilmailussa. Kiitoksia kovasti. Kiitos myös parjasittelijöille e- kaikille, jotka ovat tässä tehneet työtä. Ja kiitos kompromisseista, joita esitettiin. Ne ovat merkittävästi parantaneet tätä mietintöä ja niiden avulla voidaan nähdä, miten tämä asia kiinnostaa niin monta valiokuntaa. Nämä aiheet ovat erittäin tärkeitä tässä vaiheessa ja ne ansaitsevat kaiken huomiomme ja tämä liittyy nimenomaan valvontakysymyksiin. Olen tyytyväinen siihen, että tässä on tehty ero ammattimaisen ja virkistyskäytön välillä sekä Eurooppa että kansallisella tasolla. Tämä on merkittävä, merkittävä kasvualue maailmanlaajuisesti. Siinä voidaan saada aikaan myös työpaikkoja. Ja kun eriytetään nämä käytöt, voidaan myös käyttöjä täsmentää koko Euroopan alueella on tärkeää, että silloin kun puhutaan sisämarkkinoista, pitää puuttua myös turvallisuuskysymyksiin ja ottaa mukaan myös tietosuojakysymykset. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat etusijalla ja ne ovat tulleet esiin myös mietinnössä. Tässä meillä on mahdollisuus kysyä myös komissiolta lisätietoja näistä aikeista onko tulossa direktiivi vai onko EASAan tulossa ainoastaan uloke tässä asiassa, mutta nämä asiat, niiden pitää näkyä kyllä ilmailualan lainsäädäntöpaketissa. Vielen Dank, Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Riki. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti äh, haluaisin onnitella kaikkia Jackie Fosteria varsinkin äh, tästä mietinnöstä. Se saa kaiken tukemme näköjään. Haluaisin painottaa, miten tarpeellinen tämä asia on siviiliteknologiaa, joka on kehittynyt merkittävästi. On tärkeää, että löydetään oikea puitteisto ja pitää löytää eurooppalaiset yhdenmukaiset säädökset kun puhutaan nimenomaan ilma-aluksista, jotka ovat miehittämättömiä eh, eurooppalaiset eh, puitteet siis. Eh, ja siitä syystä tämä mietintö onkin tärkeä, jotta voidaan valvoa käyttöä ja tämän lisäksi myös edistää tutkimusta ja teollisuutta. Merkittävä ongelma tässä asiassa on juuri se, minkä Jackie Foster ja varjoesittelijät mainitsivat, Nämä teknologian edistysaskeleet ovat melkein joka päiväisiä, mutta usein ne ratkaisevat näitä ongelmia, jotka esitettiin. Tässä tuli esiin turvallisuuskysymys ja me elämme tietenkin epävarmoja aikoja ja silloin turvallisuuskysymykset saattavat olla aika monimuotoisia, mutta kun nämä moottorit kehittyvät koko ajan, ne voivat olla yhä vain pienempiä ja ne voivat äh, ottaa yhä enemmän äh, näitä esimerkiksi äh, kameroita mukaansa, mm, kameroita, joiden tulokset näkyvät sitten YouTubessa tai muualla. Ja silloin aikamoisia tuloksia voidaan saada aikaan siviilialalla ja se on kyllä ongelmakin siviilialalla. Tietenkin sitten tämä eroutta, e, niin myös ammatin ja e, virkistyskäytön välillä, jos nyt muistatte, että nyt on tällä hetkellä e, saada esimerkiksi älypuhelimella tiettyä, tiettyjä ohjaustoimintoja saada käyttöön. Eli sellaisia edistysaskeleita, joita tässä nyt on tullut otettua, niitä, ne liittyvät myös tähän ongelman laatuun. Ja kaikki se, mitä tässä Rouva Foster sanoi, että meillä pitäisi olla riittävän yleisluontoiset puitteet, ei liian sitovat puitteet, ja sellaiset, että siinä otetaan huomioon myös teknologian kehittyminen. Tässä mm, tässä saattaa tietenkin tulla esiin myös väärinkäyttö mahdollisuuksia ja e, tällä tavoin meidän on tärkeää saada eteenpäin e, myös tätä puitteistoa, jotta voidaan hoitaa myös valvontatehtäviä. Tämä on merkittävä ja vaikea tehtävä e, ollut Jackie Fosterille, jotta meillä on edessämme ainoastaan toivottavasti hyviä yllätyksiä, mukavia yllätyksiä eikä huonoja. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Anu Tu. Kiitoksia eh, puheenjohtaja, kiitoksia Rova Fosterille. Erittäin mielenkiintoinen mietintö ja tärkeäkin mietintö, varsinkin eh, tästä kysymyksestä, mutta minulla on muutama pieni huomio tästä esitettävänä, koska olen sitä mieltä, että eh, tämä on sellainen teksti, joka jolla on eh, tiettyjä strategisia haasteita, jotka liittyvät miehittämättömiin ilma-aluksiin, varsinkin poliisin ja eh, sotilastoimissa. Euroopan unionilla ei ole mitään, eh, mitään valtuutusta lähteä tässä suhteessa neuvomaan jäsenvaltioita. Tässä tulee esiin alueellinen koskemattomuus ja yksityisyyden suoja ja tästä syystä nyt jäsenvaltioiden pitäisi puuttua nimenomaan oman alueensa miehittämättömiin ilma-aluksiin ilman, että Euroopan unionin lainsäädäntö tulee siihen väliin. Niinpä 1382 eh, nämä mm, tulevat tähän mukaan nämä tarkistukset. Mutta eh, tässä siis tosiaan jäsenvaltioille pitäisi antaa mahdollisuus eh, säädellä näistä asioista, jotka liittyvät näihin aluksiin. Mitä ne tulee miehittämättömiin ilmaluksiin, ne saattavat olla merkittävä uhka. Tästä on esimerkkejä. Aivan äskettäin on ollut näitä ilmaluksia Ranskan ydinvoimaloiden yläpuolella ne saattavat olla vaarallisia ja saattaa olla, että tulevaisuudessa niitä käytetään myös terroritekoihin. Rova Foster painotti sitä, että Israel on käyttänyt tässä kohdassa kolme tulee siinä Tiedätte, että Israelin armeija käyttää merkittävästi miehittämättömiä ilmaluksia varsinkin suhteessa siviiliväestöön, ja tästä 100 64 lasta on ilmeisesti saanut surmansa tämän tyyppisessä iskussa. Ja tällä hetkellä olemme melko varmoja siitä, että Syyrian alueella tehdään näitä ylilentoja myös ilman mitään lupia, joten tämä on strateginen haaste. Ja juuri tämä Israelin esimerkki, eh, se tulisi esiin tässä eh, kohdassa kolme, ja siinä mielessä olemme esittäneet tarkistuksen 42. Kiitos. Danke sehr. Kiitos, ja seuraavana edustaja Lundgren. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan aloittaa kiittämällä Rova Fosteria tehdystä työstä. Minusta tässä on tietty ero ammattimaisen ja tällaisen siviilihuvilentelyn välillä. Ja tietysti on eri valvontamahdollisuuksia silloin, kun on kysymys ammattimaisesta lentämisestä. Sen sijaan niin tällainen virkistyskäyttö on hiukan huolestuttava asia, koska kysymys on markkinoista, jotka ovat räjähdysmäisesti kasvaneet muutamassa vuodessa. Ja jos vertaa tätä vaikkapa mallikoneiden lennättämiseen, niin kuitenkaan Tämä ei välttämättä ollut ensimmäinen tarkoitus tässä, vaan ennen kaikkea se, että voitot tehty tällaisesta valokuvien ottamista vastaavasta sen sijaan tietysti mallikkoneita, eli että tässä on kysymys pienosmalleja, eli että tässä on kysymys siitä, miten kätevästi niitä pystyy lennättämään taitavuutta. Ja tämä kuvaaminen, filmaaminen on tietysti suuri ongelma, ajatellen yksityisyyttä. Meillä on lukuisia tapauksia, Ruotsissa, jossa on lennetty esimerkiksi yli uimarantoja, miten voidaan valvoa tämän tyyppistä toimintaa. Sitten tähän liittyy myöskin ongelma, joka liittyy lentoasemiin, eli siis ilmatilaan. Ja nyt on niin, että nämä kalliimmat miettimättömät ilma-alukset, niissä on mukana GPS-järjestelmä, jolloin niin, voidaan nähdä, jos on vähän lentoasemia mutta olemassa kuitenkin halvempia kopioita ja niistä, niissä ei ole tällaista rajoitusmahdollisuutta, että ne eivät lentäisi lentoasemien lähelle. Ja on totta kai tärkeää, että meillä on eurooppalaista lainsäädäntöä tällä alueella. Ehkä juuri siksi tätä kautta voitaisiin tällaisella automatiikalla eh, saada näihin kaikkiin siviilikäyttöön myytäviin miehittämättömiin ilma-aluksiin tämä rajoitin, joka estää niiden lentämisen lähelle lentoasemia. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia ja seuraavana edustaja Maisna. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch vielen Dank. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset edustaja Fosterille ja kaikille, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Oikeastaan siihen liittyy, mitä kollega Rike totesi. Toden totta, tämä on uusi trendi. Monilla aloilla tätä järjestelmää käytetään. Sitä voidaan käyttää sekä yksityis- että sotilaspuolella myöskin vakoiluun ja siihen pitää puuttua tietosuojan määräyksin mutta yhtä lailla tätä voidaan käyttää myöskin kuljetustarkoituksiin ja jatkossa aivan uusiin käyttötarkoituksiin, liikennevalvonta ja niin poispäin. Ja leluillakin näitä voidaan käyttää, niin kuin kollega Foster totesi puheessa näistä mini mini-lennokeista. Eli meidän täytyy olla innovatiivisia, eli kaikkialla Euroopassa näitä voidaan käyttää samojen määräysten mukaisesti, mutta tietosuoja, etiikka sekä turvallisuusasiat täytyy kuitenkin pitää aina mielessä. Niinhän se on, että kun näitä lennokkeja voidaan käyttää eri tarkoitukseen, niin tietenkin valmistushinnat ovat eri tasolla. Ja jos kyse on lelusta, niin silloin tarkoituksena ei ole varmaankaan pistää hirveästi rahaa minkäänlaisiin turvatekijöihin, mutta Kuitenkin täytyy varmistaa, ettei näistä leluista, niin sanotusta lelulennokeista ole ilmailun kannalta ongelmia, joten meidän täytyy sääntelyn kautta puuttua tähän asiaan. Komission esittää ilmailupakettiin liittyen oman ehdotuksensa. Jatkossahan meidän täytyy muistaa, että kaikki mitä halutaan pistää taivaalle, niin voidaan pistää taivaalle. Ja me tiedämme, että osittain nämä ovat hyvin pitkälle kehittyneitä järjestelmiä. Ja saat on olemassa sellaisia järjestelmiä, jotka tuntevat toisensa eri tekijöiden perusteella ja näin tiedetään, että on olemassa eri lennokkeja ilmassa ja vältytään vaaratilanteita. Tämä ei päde ainoastaan näihin lennokkeihin, vaan myöskin pieniin lentokoneisiin, joten meidän täytyy varmistaa, että kaikki ilmaa tilassa liikkuvat alukset ovat siellä laillisesti, mutta siten, että ne ikään kuin tunnistavat tai näkevät toisensa. Muuten tästä syntyy melkoinen soppa. Tämä pätee myöskin näihin minilennokkeihin, jotka voivat aiheuttaa melkoista vaaraa ja ongelmia. Seuraavana komissiosta kollega Rauha. Ehkäpä voi sitten kertoa myöskin hiukan tästä ilmailualan paketista. Huomioidaanko sielläkin myöskin nämä lennokkikysymykset? Thank you everybody who has uh, taken floor. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Jackie, kiitos kaikki, jotka käyttäneet puheenvuoron. Muutama sana komission puolesta. Mä kaksi kuukautta sitten me ensimmäisen kerran tapasimme keskustelemme tästä mietinnöstä ja voin ilolla todeta, että olette olleet kovin aktiivisia lomanne aikana, joten Esitän vain muutaman alustavan kommentin ennen kuin sitten kommentoin tiettyjä tarkistuksia. On olemassa tietty kiireellisyyden tarvetta asiassa, koska jäsenvaltiot ja teollisuus pyytävät komissiota laatimaan yhteiset säännöt ja, ja komissio on iloinen siitä, että on nyt tukea ja pidämme arvossa yhteistyötä, jota on harjoitettu siinä mielessä, että eri poliittiset ryhmät ovat päässeet tässä yhteisen kantaan. Tärkeimmistä tarkistuksista ensinnäkin tämä äh, georajaus ja äh, tämä ei ole pelkästään vaikuta turvallisuuteen, se helpottaa myöskin sitä, miten poliisi tai tietosuojaviranomaiset pystyvät toteuttamaan äh, tietosuojasääntöjä. Tämä on mahdollista vain silloin, kun on yhtenäiset sääntöjä, jotka koskevat kaikkia lennäkkejä oli niiden koko, mikä tahansa tai liittyvät riskit, tai minkälaisia tahansa käytössä. Sitten 75, jolla poistettaisiin nyt tämä 150 kilon kynnysarvo on tärkeä ja pidämme tätä esitystä hyvin, erittäin hyvänä. Sitten tämä on, kysymyksessä on globaalinen teollisuuden ala. Lähestymistä on pitää olla globaali, samaan aikaan samaan aikaan täysin harmonisointi EU-tasolla, siksi Jarus eh, on hyvin tärkeässä roolissa, mutta se ei kuitenkaan voi tehdä sitovia sääntöjä hyvä investointi ilmapiiri Euroopassa vaatii sitä, ja siksi täytyy olla EASA mukana, jotta kansainväliset määritykset muuttuvat sitoviksi säännöiksi asianmukaisella tavalla. Siksi pitämme arvossa kompromissitarkistuksia 5 ja 6, joissa pyritään löytämään tasapaino Jarusin ja EASAn prosessien välillä ja painotetaan niiden toisiaan täydentävyyttä. Kolmas asia. Lennokit pystyvät antamaan toteuttamaan hyvin monenlaisia operaatioita, joita ei alun perin kuviteltukaan silloin, kun oli puhu, puhe miehitettyistä lennoista. Kysymys oli hyvin sellaisia operaatioista, joissa riski on alhainen, niin sellaisiin operoihin taas, joissa riski on niin suuri, että niitä ei voida toteuttaa miehitettyillä lennoilla. ja siksi lähestymme tällaisen riskipohjaisen esimerkiksi tarkistus seitsemän hyvänä, jossa hyväksytään tämä paradigman muutos, ja kysymys ei ole siitä, puhummeko kaupallisesta, ammattimaisesta tai virkistyskäytöstä, kun on kysymys näistä laitteista. Ja lopuksi, sääntöjen kautta täytyy saada aikaan tärkeää, kestävä suoja Euroopan kansalaisilta tulee turvallisuuteen, yksityisyyteen tai ympäristöhaasteisiin, joita lennokit aiheuttavat toiminnallaan. Meidän pitää saada aikaan konkreettisia toimia, kuten georajaus tai identifiointi näiden lennokkien osalta. Siksi olemme tarkistuksia, jotka johtavat tällaisiin konkreettisiin toimiin, kuten kompromissitarkistus numero kahdeksan. Ja lopuksi komissio pitää tätä mietintöä hyvänä. Se ohjaa tietä siihen suuntaan, että saadaan turvalliset turvallisuussäännöt ja ESA on myöskin käynnistänyt kuulemisen pienemmistä lennokeista, ja minun yksikköni työskentelee kovasti sellaisen ehdotuksen parissa, joka olisi osa ilmailupakettia, joka tullaan hyväksymään ennen vuoden loppua. Ja uskoakseni tämä myös vastaa kysymykseen, jonka monet teistä esittävät siitä, mitä komissio on tekemässä. Me tulemme hyväksy, lähestymään ilman ja sertifiointia, mutta katsomme myöskin muita alueita. Ja kuten totesin, meillä ei ole aikaa hukattavana ja esitykset tulevat valmiina ennen vuoden loppua. Paljon kiitoksia. Sitten vielä keskustelun päätteeksi edustaja Foster. Thank you for the comment. Kiitoksia näistä kommenteista, ei pelkästään varjoesittelijöiltä, myös muilta kommi- kollegoilta. Ja haluaisin kiittää myös äh, komissiota kommenteista. Ainoastaan pari seikkaa. Ymmärrettävää, että äh, kollegat ovat huolissaan. Äh, rouva erittäin äh, tärkeä kohta, jonka hän otti esiin, mutta kun hän puhui tästä kansallisista viranomaisista, että ne hoitaisivat asian. Täällä jäsenet ja komissio ovat painottaneet sitä, että kyse on paljon laajemmasta kysymyksestä kuin kansallisesta, joten äh, odottaisimme, että tietenkin kansallisilla hallituksilla on tietyt äh, sääntönsä, mistä päätetään, mutta tämä on maailmanlaajuinen kysymys ja toivottavasti voitte rauhoittua tässä suhteessa. Tärkeä asia, joka komissio ei, jota komissio ei ottanut esiin. Me emme pyytäneet mitenkään tiettyä summaa. Haluaisin, halusin vain, että otetaan huomioon 2020 ja Cesar, koska tämä on kasvava alue ja mainittiin 30 miljoonaa euroa, aika merkittävä, joka menisi investointeihin tässä asiassa. Se olisi erittäin tervetullut summa. En tiedä oikein, mistä nämä rahat tulevat, mutta hyvä asia silti. Ja pari kohtaa vielä lopuksi. Tässä painotetaan kaupallisen ja virkistyskäytön eroa me emme halua sitoa mitenkään käsiä, jos on harrastekäyttö kyseessä, mutta täytyy olla tietyt säännöt, miten voidaan hoitaa tämäkin asia, kun mietitään isompia, isompia miehittämättömiä ilma-aluksia. Ja sitten nämä kysymykset, jotka liittyvät myös georajaukseen näissä aluksissa. Tietenkin voidaan katsoa, että tässä ei mennä minkään lentokoneen tielle. Ja meillä on teknologiaa kyllä, joka pystyy toimimaan niin, ettei sinne mennä. Ja sitä voidaan kehittää myös. Nämä ovat hyvin kriittisiä kysymyksiä. Me olemme hyvin tietoisia turvallisuustoimista, joihin pitää ryhtyä, ja niistä kriittisistä rakenteista, joita pitää olla. Ja Tämä koskee myös ihmisiä. Ja sitten vielä yksi eh, mahdollinen suullinen tarkistus. Eh, voisi olla hyödyksi, jos minä saisin katsoa sitä etukäteen, ehkäpä tänään iltapäivällä vielä. Eh, se riippuu tietenkin teistä, koska me tiedämme kyllä, mitä Matt sanoi Aldesta. Toivottavasti voimme sitten sen puolesta äänestää, kun äänestämme huomenna. Kiitoksia kuitenkin kaikille nyt erittäin hienoa työtä ja toivottavasti tämä menee läpi huomenna sitten jo kovasti odotan etukäteen. Kiitoksia myös komissiolle. Niin paljon kiitoksia. Niin, äänestys toimitetaan huomenna kello yhdeksän. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan aiheena matkailun edistämistä Euroopassa koskevat uudet haasteet ja ajatukset. Esittelijänä toimii edustaja De Monte. Joiltakin puuttuu istumapaikka, joten toivoisin, että istututte sinne, missä on nämä vihreät kyltit, niin silloin teillä on myöskin tulkkaus tarjolla. Paitsi tietenkin, jos tänne tulee vielä varsinaisia edustajia, heille nämä paikat on ensisijaisesti varattu, mutta mikäli paikkoja on vapaana, niin käyttäkää toki niitä ihmeessä Oh. Dann gebe ich, dann gebe ich jetzt Isabella Del Monte. No niin, seuraavana puheenvuoro siirtyy kollega De Montelle. Olkaa hyvä. E, oggi abbiamo appunto la valutazione di questi Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin tänään puhumme näistä tarkistuksista. 150 kappaletta, niitä on esitetty. Tämä on melkoinen ponnistus kollegoilta. Kiitokset heille siitä. Kiitos kuuluu myöskin varjoesittelijöille, joiden kanssa olen tehnyt erinomaista yhteistyötä. Kiitokset myöskin sihteeristölle. Kiitos myöskin kaikille valiokunnan kollegoilleni. He ovat kaikki kantaneet kortissa kekoon tätä työtä tehtäessä. Tarkistusten kautta olemme saaneet hyvän lopputuloksen aikaiseksi. Haluaisin kiittää myöskin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan väkeä, sillä he ovat laatineet lausunnon ja sitä kautta osallistuneet tähän työhön ja auttaneet meitä muotoiltaessa kompromissitarkistuksia. Ja samalla myöskin antaneet oman panoksensa tähän työhön. Mielestäni on hyvä, e, e, että saimme muovattua nämä kompromissit sillä matkailualalla ei pitäisi syntyä minkäänlaisia poliittisia raja-aitoja, vaan meidän pitäisi tehdä puolueryhmät rajat ylittävästi yhteistyötä ja vaikutus on tietenkin parempi, sitä parempi mitä enemmän me vedämme köyttä samasta päästä. Mitä kompromisseihin tulee, niin ne ovat omiaan parantamaan kulttuuripuolen tilanteetta. Kyse on kulttuuriperinnöstä ja sen vaalimisesta. Viittaan tässä UNESCO-kohteisiin. Lisäksi tarkoituksena on syrjäisiä alueita kehittää, koska se on tärkeällä sijalla, kun Eurooppaa yritetään laajalasti kehittää. Ja sitten Visit Europe-portaali, joka on yhtä lailla tärkeä osa-alue, koulutus, jatkokoulutus sekä työllisyyskysymykset, erityisesti nuorisotyöllisyyden osalta on tärkeää, että matkailussa tulee dynaaminen ala. Meidän täytyy aina pitää työttömyys mielessä, sillä juuri nuorethan kärsivät työttömyydestä. Mitä tulee budjettiin, monet totesivat, että on tärkeää varmistaa matkailulle oma budjettikohta, joka jaetaan – aloittain ja ohjelmittain järkevästi. Eli alaan liittyvät ajatukset pitää rahoittaa kunnolla. Lisäksi olemme puhuneet suuremmasta avoimuudesta ja siitä, että tekstit ovat käytettävissä kaikilla virallisilla kielillä. Käännösten merkitys on keskeinen. Kompromisseja luettaessa voidaan havaita, että tarvitaan erityispalveluita, jotta voimme houkutella uusia turisteja juuri näiden erityispiirteiden kautta. Ja reuna-alueiden tukeminen, maaseutu, vuoristoalueiden tukeminen, saaristoalueiden tukeminen, nämä ovat keskeisiä haasteita, jotta voimme välttyä siltä, että matkailusta ei synny tällainen sesonkituote. Sitten vammaisille ja ikäihmisille tarkoitetut matkailupalvelut. Tarkoitan tällä sitä, että matkailun pitäisi olla kaikkien saatavilla. Myöskin sisämarkkinavaliokunnan lausunnosta löytyy tämä kommentti. Me kaipaamme integroitua lähestymistapaa ja jäsenvaltioiden välistä kitkatonta yhteistyötä. Sekä julkisen että yksityisen sektorin täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä ja PK-yritysten pitäisi saada myöskin EUlta tukea. Kestävyydellä on keskeinen merkitys myöskin matkailualalla. Kurssituksen kautta voimme kantaa oman kortemme kekoon tätä tavoitetta, tätä tavoitetta tavoiteltaessa. Yhtä lailla tärkeällä sijalla on se, mikä tulee vaikutusten arviointiin. Jotkut jäsenvaltiot yrittävät toimia yksin, mutta me tarvitsemme myöskin kuluttajan suojaa erityisesti tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Digitalisoinnillakin on keskeinen merkitys juuri laajakaista yhteyksien tarjoaminen unionin reuna-alueilla on tärkeä asia. Me olemme yrittäneet huomioida keskeisimmät muutosehdotukset, mutta me kaipaamme myöskin tekstissämme jonkinlaista johdonmukaisuutta. Kyse on siis valiokunta-aloitteisesta tekstistä ja tietenkin siitä voidaan keskustella ja huominen äänestys sitten näyttää, mitä tulevan pitää. Lopuksi vielä sen verran, että tämä työaiheen tiimoilta oli erittäin mielenkiintoista. Arvostan kollegoiden panosta ja huominen äänestys näyttää sitten, voivatko kaikki hyväksyä tämän tekstin. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Aguiar. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Antes de Kiitos, hyvät kollegat. Haluan aluksi kiittää esittelijää Del Montea kaikesta tehdystä työstä. Samoin kuin tietysti haluan myös kiittää häntä puheenvuorossaan, jonka hän juuri käytti. Asiakirjan osalta vallitsee pitkälti yksimielisyys huolimatta siitä, että tarkistuksia on niin paljon, koska nämä Monet tarkistukset on saatu supistettua vain 81 kompromissiksi. Tämä sisäisiä kirjoitat voidaan tukea laajalti. On monia haasteita, joita matkailu Euroopassa on kohtaamassa. Kysymys digitalisoinnista, tasavertaisuuden kysymyksestä ja Eurooppa-brändi ja myöskin rahoitus. nimenomaan rahoitus on tärkeä kysymys. Kun me puhumme matkailuteollisuudesta, meidän täytyisi muistaa, että 90 prosenttia matkailuteollisuudesta on erittäin pieniä tai pieniä yrityksiä, ja tämä on asia, joka täytyisi pitää mielessä aina. Nyt haluaisin tarttua joihinkin kysymyksiin, jotka myös ovat ratkaisevan tärkeitä. rannikkomatkailu, merialueiden matkailu, tämä on yksi sinisen talouden tukipilari. Ja sen tulisi olla osa 14 tointa ja pitäisi olla myöskin asianmukainen aikataulu tälle kaikelle. Yli kolme miljoonaa ihmistä on mukana tässä merialueiden ja rannikkojen matkailussa. Ja kolmas osa yrityksistä, jotka toimivat matkailun alueella – itse asiassa on suoranaisesti yhteydessä matkailuun, joka koskee rannikkoalueita. Emme ole puhumassa pelkästään nyt hiekkarannoista, vaan hyvin erilaista tuotteista, luonto, gastronomia, vesiurheilu ja niin edelleen. Meistä tämä voisi auttaa tällaisen vipuvaikutuksen aikaansaamista niin, että rannikon yhteisöt ja maat, joissa nämä rannikolat ovat, voisivat hyötyä tästä. Tämän lisäksi haluaisin mainita nyt iltapäivällä, että tärkeää on myöskin äärialueiden, etäisten alueiden saavutettavuus ja se, että niillä on asianmukaiset yhteydet. Se on tärkeä asia on tärkeää, että niillä on yhteys tähän merikulkuliikenteeseen. Ja monet näistä alueista näkevät, että matkailu on yksi tärkeimmistä talouden alan toimista, joita niiden alueella tapahtuu. Meidän pitää siis kohdella näitä alueita eri tavalla, koska ne ovat luon, luonnostaan jo erilaisia kuin keskeisemmät alueet. Ei voi olla siis yhtä ratkaisua, joka sopii kaikille. tämä brändikysymys. Tarvitsemme sen osalta selkeää strategiaa, jota kehitetään keskitetysti ja joka tarkastelee yhä enemmän kansainvälisiä tuotteita ja palveluita. Me tarvitsemme strategian, joka osallistaa ja kuuntelee koko sektoria, sekä julkisia että yksityisiä tahoja eri alueilla. Eurooppalaisen brändin kehittämisen tulisi myös olla sellaista, joka saisi rahoitusta. en voi luottaa pelkästään julkiseen rahoitukseen. Siksi minusta ja ryhmäni mielestä meidän tulisi tarkastella pitemmälle asioita, katsoa siten, miten esimerkiksi Yhdysvallat ja Kanada ovat pyrkineet kehittämään brändiä matkailukohteena, koska meidän täytyy houkutella enemmän matkailijoita ja houkutella heidät alueille, jotka ovat perinteisten matkailukohteiden ulkopuolella. Ja lopuksi kysymys nuorisosta. Haluaisin tukea sitä, mitä esittelijä on todennut. 45 prosenttia ihmisistä, jotka työskentelee matkailusektorilla, on nuoria. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys. Mehän puhumme nuorisotyöttömyydestä, ja niin sanotaan, että nuoriso on se ryhmä, jota työllisyys, työttömyys koskee kaikkein pahimmin, ja että tämä on kysymys, jota pitäisi käsitellä. No nyt se, miten tämä saa rahoitusta, meidän täytyy seuraavissa rahoituspuitteissa saada otsake, joka erityisesti on omistettu matkailulle, koska tämä on sellainen sektori, jota ei saisi unohtaa. Sillä on valtaisa potentiaali, ajatellaan vaurauden kehittämistä ja luomista jäsenvaltioissa, samoin kuin myöskin kestävien työpaikkojen luomisessa. Ja vielä lopuksi, kun me huomenna äänestämme, minusta meillä on erittäin loistava lähtökohta yhteiselle työllemme ja niiden toimien soveltamiselle, joita Eurooppa tarvitsee kehittääkseen matkailualaa ja antaakseen matkailijoille parhaan mahdollisen vastaanoton Euroopan unionissa. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Valdos. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kommentoida Rova Del Monten mietintöä. Haluaisin kiittää häntä ja muitakin kollegoja erinomaisesta yhteistyöstä, kun valmisteltiin tätä mietintöä. Painottaisin tässä yhtä tärkeää avointa kysymystä tässä mietinnössä. Kyse on koordinoinnista. Niin kuin tiedätte, Euroopan unionilla ei ole lainsäädäntövaltaa matkailualalla ja siitä syystä koordinointi eri toimijoiden välillä on tärkeää. Komissio tässä on päätekijä. Kysymys kuuluukin, jos nämä koordinointitoimet ovat riittävän hyviä. Siitä syystä me Aldessa ehdotamme suullista tarkistusta, jotta komissio pyrkisi löytämään nämä keinot tehokkaaseen koordinointiin ja yhteistyöhön. Ja vetoan kollegoihin, että tukisitte oman ryhmäni ehdotusta. Kiitos. Kiitos Kilönen. Kiitoksia seuraavana edustaja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. En lähde toistamaan kollegojen hyviä kommentteja, vaan sanoisin toki ensinnäkin kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille heidän hyvästä työstään ja sanoisin vaan pari kertaa toistaen yhden ison haasteen, joka meillä koko eurooppalaisessa matkailun edistämisessä tulevina vuosina tulee olemaan, ja se on viisumi, viisumi, viisumi, viisumi politiikka ja sen kanssa me vielä olemme haasteissa. Meidän täytyisi hyvin tarkalla silmällä seurata, mitä, mitä Yhdysvallat, Australia ja muut kumppanimaat tässä ympärillä tekevät omassa viisumipolitiikassaan houkutellakseen esimerkiksi aasialaisia matkailijoita omille alueilleen. Kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia niin tämä asia on ollut jo täällä esillä ja tästäpä syystä se onkin tärkeä. Ja seuraavan edustaja Deli. Niin, Kiitoksia puheenjohtaja. Pyytäisin Evansin mm, puolesta anteeksi, mutta tosiaan haluan kiittää tästä erittäin hyvästä työstä, hyvästä yhteistyöstä jonka avulla ollaan saatu kasaan näitä tarkistuksia, myönteisiä muutoksia myös vihreiden näkökulmasta. Muistuttaisin vielä siitä, että tällä hetkellä eh, matkailu ei ole enää sama asia kuin muutama vuosi sitten. Puhun tässä kestävästä matkailusta, eh, enemmän liikkuvuutta, niin on tärkeää myös suojella ja on äh, matkailun saatavuuskin tärkeä äh, silloin, kun puhutaan liikuntarajoitteisista tai vammaisista. On äh, aivan totta, että kuten muistutitte, PK-yrityksiä painotetaan, ne ovat erittäin tärkeitä matkailualalla, varsinkin vuoristoalueilla tai rannikkoalueilla, mutta aivan totta, että ilmastonmuutoskysymys, sen pitäisi tulla esiin myös mietinnössä, koska ilmastonmuutos liittyy hyvin merkittävästi tulevaisuudessa matkailuun. Eli tätäkin pitäisi painottaa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Lundgren. Suurisuus. Kiitos puheenjohtaja. Kaikella kunnioituksella kaikkien työpanosta siitä huolimatta tämä on täysin tyhjän tekevä ja tämä on hyvä esimerkki siitä, mihin parlamentti hukkaa aikaa ja rahaa. Nimittäin jäsenvaltioiden täytyy sykäsellä asiaa, koska men vain kansainväliset erityispiirteet houkuttelevat ihmisiä johonkin tiettyyn maahan. Ruotsissa Ruotsin matkustetaan rauhan ja luonnon näkemiseksi ja Espanjassa halutaan kenties kokea aurinkoa ja uintia. Ja, ja nyt Tämä että kaikki tämä yhteen purkkiin, on yksi syy siihen, miksi me ovat yhä enemmän väsyneitä Euroopan unioniin. Se näkyy siinä, miten ihmiset osaavat vaalin. Euron täytyisi pohtia suurempia kysymyksiä ja miksi käsitellä sellaisia kysymyksiä, jotka ovat 28 jäsenvaltion kansallisia kysymyksiä. Next is Marie. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Hotu. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle Del Montelle tästä työstä. Totta kai turismi on merkittävä talouden ala Euroopassa. Ja totta kai tulevaisuudessa on enemmän matkailijoita, mutta oletteko sitä mieltä, että digitalisointi ja jakamistalous, nehän ovat merkittäviä ratkaisuja epäilemättä näin on, mutta nämä eivät mielestäni ole etusijaisia ratkaisijoita, mutta mielestäni tärkein haaste on tulevina vuosina aivan erilainen ja kyse on turvallisuusongelmista. Se on ongelma, joka liittyy nimenomaan matkailualaan ja jos sitä ei nopeasti ratkaista, niin pelkään, että nämä toimenpiteet eivät välttämättä auta mitenkään matkailijat ovat vain sellaisissa maissa, joissa voidaan taata heidän turvallisuutensa. Kun puhutaan turvallisuudesta, niin Euroopan maat ovat aina vain huonommassa asemassa ja ne varmasti tätä tilannetta huonontavat myös pakolaisvirrat. Tästä dramaattiset seuraukset ovat nähtävissä jo kaksi vuotta sitten Pariisin turvallisuus oli eh, tosiaankin niin hankalassa tilassa, että eh, esimerkiksi Louvren eh, vartijat lähtivät lakkoon sen tähden, että siellä oli yhä enemmän taskuvarkaita. Luksusasunnot ovat myöskin huonossa maineessa Pariisissa ja viime viikollakin oli, oli Notre Damen alueella merkittävä, merkittävä ryöstö ja se sai aikaan isot otsikot Daily Mailissä. Myös pikkuuutisia, jotka liittyvät matkailuun, niitä tulee esiin alueellisessa lehdistössä ja tämä saa aikaan hyvin huonoa mainosta. Irlantilainen, englantilainen, kaikki nämä matkailijat, ruotsalaista on ahdisteltu seksuaalisesti ja sitten kuukausi myöhemmin 24-vuotias, ähm, joka oli aikaisemmin raiskannut jonkun äh, e, algerialainen raiskasi äh, skotlantilaisen ja nämä ovat tosiaan äh, lehdistön uutisia. Ja varmasti nämä ihmiset eivät enää palaa Nitsaan, kun he ovat tällaisen kohtelon saaneet. Ja tietenkin myös liikennevälineiden turvallisuus on olennaista. Usein nämä bussit ovat, silloin kun tapahtuu vakauksia hyökkäyksiä, ne ovat usein kohteena. Ja tällaiset hyökkäykset ovat yhä vain enenevässä määrin nähtävissä. Niitä on tapahtunut myös junassa nyt. Ja nyt kun julkisuus on tällaista, niin ei mikään ihme, että Pariisi esimerkiksi on menettänyt matkailijamääriään. Ja tämä saattaa vaikuttaa Ranskan matkailuun kokonaisuudessaan ja myös koko Euroopan matkailuun. Niinpä turvallisuus on yksi pääasiallisista ongelmista, joita eh, matkailualalla on edessään. Ja voimme pelätä, että tämä vain pahenee tulevaisuudessa. Tämä tärkeä ja vakava aihe minun mielestäni on uudestaan tullut haasteeksi, merkittäväksi haasteeksi, ja se pitäisi mainita myös tässä eh, päätöslauselman luonnoksessa. Ja mm, tämä ei ehkä kiinnosta kaikkia, mutta uskokaa pois, että se kyllä huolestuttaa paljolti ranskalaisia Äh, Ranskan kansalaisia, joita edustan täällä parlamentissa. Ja lopuksi vielä on tärkeää ottaa esiin äh, turvallisuusnäkökohtien parantaminen äh, matkailualalla ja liikenteessä. Ja minä olen esittänyt tämän tyyppisen tarkistuksen. Kiitos. Danke sehr, jetzt Meissner. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Maisna. Kiitos aivan lyhyesti kollega Lundgrenille Kyllä me viime vaalikaudella puhuimme tästä asiasta. Totta kai matkailu yleisesti ottaen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta jos me haluamme maailmanlaajuisesti puolustaa Eurooppaa matkailukohta numero yksi, on tärkeää, että on tällainen kattavampi lähestymistapa. Tämä on aloitemietintö, tämä ei siellä mitään lainsäädännöllisiä määräyksiä. Totta kai jos syntyisi lainsäädäntöä komissiossa matkailun alta, totta kai otettaisiin huomioon se, mitä parlamentti haluaa ja meidän ei pidä tietenkään liioitella tätä. Totta kai olisi liikaa nyt ryhtyä luomaan jonkinlaista matkailuvirastoa. Meillähän on sullinen tarkistus, jossa todetaan, että komission täytyisi katsoa, miten saataisiin aikaan parempia foorumeita ja voisi tapahtua kokemusta vaihtoa. Tässä se, mitä halusin tässä sanoa, mutta yleisesti ottaenhan on siis se, että matkailussa on voimaa taloudelle, sitä on eri muodoissa, mutta on tärkeää, että tältä osin tapahtuu vaihtoa ja että me käytännössä puhumme tästä eurooppalaisuudesta. Ja lopuksi vielä kommentti on Alden tarkoitus, joka koskee tällaista integroitua lippujen kirjoittamista. Ja olen ymmärtänyt, että kaikki ryhmät eivät näe tätä yhtä hyvänä. Nyt minä en halua ehdottaa muille ryhmille, miten ne pitäisi äänestää, mutta tällainen integroitu lippujen kirjoittaminen, se kyllä kuuluu matkailuun, koska sehän merkitsee sitä, että on enemmän vaihtoehtoja, jos minä voin internetissä laittaa, mistä mihin haluan matkustaa ja voin sitten nähdä, millä kulkuneuvolla voin liikkua. Ja vielä kertaan siis pyytää, että ryhmät pohtisivat tätä. Danke sehr, jetzt Lucy Anderson. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Anderson. Well, I welcome very much all of the work. Olen erittäin kiitollinen esittelijälle ja varoesittelijälle tehdystä työstä, ja tämä on tärkeä teksti, erityisesti näinä aikoina, kun Euroopan laajuisesti epävarmuus vallitsee. Meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa pysyy matkailukohteena ja taloudellisena voimatekijänä. Monet tarkistukset ovat positiivisluonteisia ja mielestäni viittauskriisiin kriisiin liikenneturvallisuuden osalta ei pidä paikkaansa. Tietenkin tämä turvallisuusasioita täytyy käsitellä ja käsitelläänkin, se on ihan oikein, mutta meidän täytyy aina katsoa tätä kokonaiskuvaa. Sanotun lisäksi tärkeää on, että majoitus ja paloturvallisuus ja hiilimonoksidi päästöihin liittyvät turvallisuustekijät matkailukohteissa on tärkeällä sijalla. Komissio on tehnyt vihreässä kirjassa tärkeää työtä, mutta nyt täytyy vain ottaa seuraava askel tällä tiellä. Brittivaltuuskunnan kollegat ja Labour-väki on aika lailla huolissaan aivan hiljattain tähän liittyen tuli julkisuuteen aiheeseen liittyvä tapaus ja tästäpä syystä täytyykin ryhtyä toimiin. Ja mitä tulee sitten esteettömyyteen, ja siihen, että meidän kaikkien täytyy varmistaa, että meillä on käytössä estettömyyteen liittyvää johdonmukaista lainsäädäntöä. Sitä nyt kaivataan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä näihin onnitteluihin, onnitteluihin esittelijälle ja varjoesittelijöille. Tämä on hyvin kattava mietintö, joka käsittelee yhtä lupavimmista aloista, joita meillä on työllisyyden suhteen Euroopassa. Haluaisin puuttua näihin haasteisiin, joita edessämme on. Ne liittyvät näihin uuden teknologian kysymyksiin ja Eh, hankaliin eh, merkittäviin kysymyksiin, eh, joita on matkailun alalla, lainsäädäntökysymyksiin, jotka ovat liittyneet turvallisuuteen, työntekijöiden oikeuksiin, hygieniakysymyksiin, erilaisiin velvollisuuksiin. Ja nyt on myös näitä nuorisofoorumeita, moderneja nuorisofoorumeita, joilla – tarjotaan palveluita toiselle käyttäjälle, erityyppisiä palveluita ja meillä on ollut nähtävissä varsinkin Barcelonassa sellaisia tapauksia, joissa e, tietyllä sektorilla, tietyllä alalla on e, omat perinteensä ja säännöksensä ja e, tietty ammattiylpeys siellä nähdään, että täällä yritetään hypätä näiden kaikkien velvollisuuksien ja muiden perinteiden yli. Tavoitteena on taata kuitenkin yleensä turvallisuus niille, jotka ovat matkailijoita ja haluaisin, että näitä näkökohtia vahvistetaan, koska nyt kun puhutaan näistä moderneista palvelumuodoista, niin ne, ne kattavat kyllä kokonaisia aloja. Nyt siellä on pyritty siihen, että lähdetään kehittämään näitä, näitä matkailun eri aloja hyvin paljon niin, että ollaan lähempänä käyttäjiä, mutta täytyy ottaa silti huomioon velvoitteet ja verotuskysymykset ja erilaiset E, erilaiset puitteet, jotka siellä vallitsevat. Tässä pitää olla tietty raja. Kiitos. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Minäkin olen pyytänyt puheaikaa ja haluaisin kommentoida sitä, mitä edustaja Lundgren totesi. Mielestäni matkailu ei ole kansallinen asia. Kävin nimittäin Suomessa. Siellä lännessä ei ymmärretty, että voiko olla niin hulluja, jotka käyvät idässä lomalla. Ja Ruotsista varmaan löytyy sellaisia henkilöitä, jotka ovat sitä mieltä, että eihän nyt Pohjois-Ruotsiin kukaan hullu lähde matkailemaan. Eli alueiden täytyy tehdä yhteistyötä ja joskus on jopa hyvä tehdä rajat ylittävää yhteistyötä. Ja sitähän me olemme kertoneet Euroopassa. Meillä on Itämeri-strategia, siihen osallistuu Ruotsi ja Suomi. Yhdeksän maata on tässä mukana. He markkinoivat yhdessä koko aluetta menestyksekkäästi. Ja mitä tulee Tonavan strategiaan, niin tilanne on sama. Ei ainoastaan Tonavan varrella olevat maat, vaan myöskin muut osallistuvat siihen, koska Tonava-alue ikään kuin markkinoi yhdessä itseään, ja sehän on eurooppalainen tehtävä. Tietenkin kyse on alueellisesta asiasta, kansallisesta asiasta, mutta myöskin eurooppalaisesta asiasta, ja siitä pidettäköön kiinni. Ja nyt puheenvuoro komissiolle, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme tyytyväisiä Rova Del Monte mietintöön. Tämä on ähm, erittäin kattava mietintö. Siinä on puututtu matkailualan tärkeimpiin haasteisiin ja komissio ottaa huomioon suositukset, joita esitetään ja äh, aiomme niitä noudatella. Äh, kertoisin, että tässä Tällä viikolla on foorumissa, Luxemburgissa foorumi, jossa puhutaan nimenomaan näistä kysymyksistä ja siellä on käsiteltävänä merkittäviä aiheita, kuten esimerkiksi matkailun edistäminen, digitaalinen haaste ja viisumit. Kiitos. Danke sehr. Paljon kiitoksia tästä lyhyestä, yllättävän lyhyestä vastauksesta. Ja nyt puheenvuoro esittelijälle. Eh, davvero per eh, tutti gli interventi. Paljon kiitoksia. Sydämelliset kiitokset kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Kiitokset varjoesittelijöille ja komissionkin edustajalle. Minä todellakin toivon, että kaikki voivat hyväksyä kompromisseineen tämän tekstin. Kiitokset vielä kerran kollegoille siitä, että tärkeitä asioita otettiin esille, kuten nuorisotyöttömyys. Juuri matkailun näkökulmasta katsottuna tällä on keskeinen merkitys. Matkailun alalla voidaan luoda paljon työpaikkoja. Mitä sitten tulee koordinointityöhön? Se on asia, joka löytyy myöskin tarkistuksista ja johon myöskin esitteli, puheenjohtaja viittasi pitää paikkaansa, on olemassa kansalliset toimivaltuudet, mutta toisaalta meidän täytyy tehdä yhteistyötä rajat ylittävästi, myöskin alueiden välisesti. Tämä tarkoittaa, että kaipaamme sellaisia organisaatioita ja organisaatiomalleja, jotka antavat mahdollisuuden tällaiselle yhteistyölle. Jos katsotaan mietintöluonnosta, niin siellähän todetaan, että on tärkeää markkinoida alueita unionin rajojen ulkopuolella. Mitä ilmastonmuutokseen tulee, niin kohtaan 18 liittyen muovattiin kompromissi. Me viittaamme nyt uusiutuviin energialähteisiin. Tämä on erityisesti juuri haavoittuville ja reuna-alueille ja syrjäisimmille alueille keskeinen kysymys, sillä siellähän juuri ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat selkeiten huomattavissa. Alueitamme on suojeltava ja uusiutuvat energialähteet ovat tässä suhteessa tärkeällä sijalla. Eli kun puhutaan aiheeseen liittyvien investointien toteutumisesta. Turvallisuuteen liittyen täällä on lausuttu jo jonkun verran. Vielä kerran kiitokset kollegoille ja minä toivon, että huomisessa äänestyksessä saamme hyvän tuloksen aikaiseksi. Turismifoorumikin on varmaan tärkeä, mielenkiintoinen asia ja minä uskon, että siihenkin monet vielä ottavat kantaa. Kiitoksia. Kiitoksia niin. Huomenna aamulla toimitetaan äänestystekstistä ja näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan, eli kestävä kaupunkiliikenne. Esittelijänä, anteeksi, anteeksi, siis kyse on kestävä kaupunkiliikenne. Niin en nyt kuullut mitä sanoit. No, nyt niin toista vuoksi vain, että huomenna äänestetään matkailusta ja sitten kestävästä kaupunkiliikenteestä. Esittelijänä toimii Karima Deli. Pieni hetki vielä. Odotellaan, että väki vaihtuu ja sitten pääsemme keskittymään itse aiheeseen. glaube, jetzt können wir beginnen. Karima Deli, bitte. No niin, nyt voimme aloittaa. Edustaja Deli, olkaa hyvä. Monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, nyt on äh, olennaista ensimmäiseksi se, että kiitän tässä äh, kollegoitani. He ovat löytäneet äh, erinomaisia laadukkaita kompromisseja kanssani ja minä sain yli 500 tarkistusta. 50 kompromissia saatiin niistä ja me olemme tosiaan menossa kohti aika hyvää konsensusta liikkuvuus ei ole sinänsä tavoite, sen pitäisi olla oikeus kaikille eurooppalaisille. Ja lähitulevaisuudessa 80 prosenttia eurooppalaisista äh, asuu kaupungeissa, joten äh, liikkuvuuden olisi äh, helpotettava kaikkien, myös liikuntarajoitteisten henkilöiden pääsyä kouluun, työpaikalle, kulttuurin, harrastusten pariin sekä lisättävä mahdollisuuksia käyttää palveluita. Meillä on kuitenkin kaupunkiliikenne usein rajoitteena, koska saattaa käydä niin, että yksityisautoilusta johtuen joudutaan täysin perinteiseen, riippuvaiseksi perinteisistä polttoaineista. Noin 50 prosenttia kaupunkialueiden matkoista ovat alle 5 kilometriä. Niinpä meillä on edessämme merkittäviä haasteita kun katsotaan näitä kysymyksiä, joita edessämme on, miten eh, hoidamme tämän matka, mm, matkailuliikennekysymyksen. Eh, ensinnäkin ilmastonäkökohta jos on vähennetty eh, teollisuudessa ja maataloudessa, eh, niin ei kyllä liikenteessä, vaan päästöt ovat lisääntyneet jo 30 prosenttia vuoden 90 eh, jälkeen. Ja liikenteestä aiheutuu noin neljännes kasvihuonekaasupäästöistä. Täytyy siis toimia, jos Euroopan unioni haluaa saavuttaa tavoitteensa 2030 mennessä. Nyt meillä on lisäksi myös terveys, johon pitää puuttua. Tässä on selkeitä saastepiikkejä, 400 000 ennenaikaista kuolemantapausta, jotka johtuvat pienhiukkaspäästöistä. Enimmäkseen tämä johtuu dieselajoneuvoista, joten meidän ei kannattaisi tosiaankaan äh, hukata aikaa. YK on mukaan saastuminen tulee olemaan tärkein kuolinsyy maailmassa vuoteen 2050 mennessä. Niinpä äh, mm, meidän täytyy äh, tunnustaa tosiaankin, että diesel on vaikuttanut merkittävästi näihin ongelmiin ja minun lapsenikin ovat sanoneet, että he eivät ole tehneet mitään pahaa, vaan joutuvat sitten kärsimään tulevaisuudessa tästä. Mutta on muitakin syitä toimia. Ja kyseessä on nimenomaan tienkäyttäjien henki nykyään kaupunkiliikenteessä on merkittäviä vaaroja Tieliikennekuolumista 38 prosenttia tapahtuu kaupunkialueilla. Niinpä tämä merkittävä määrä, yli 25 000 Euroopan teillä, yli 203 000 loukkaantunutta. Joten liikennenopeuksia pitää alentaa ja sanoisin, että meidän pitää nyt todellakin rohkaista tällaiseen toimintaan. Pitää asettaa kaupunkiliikenteessäkin. tässäkin tarkempia nopeusrajoituksia, koska kyseessä ovat ihmishenget. Meillä on myös liikaa kansalaisia, jotka käyttävät aikaa liikkumiseen. liikkumiseen. Kaikilla ei välttämättä ole edes mahdollisuuksia liikkua päästä liikkeelle kaupunkialueilla. Ja tässä nimessä pitäisi olla selkeä, selkeä lähentymistä, kun puhutaan kaupunkialueista ja maaseutualueista silloin, kun halutaan puuttua sosiaalisiin eroihin. Euroopan pitäisi siis asettaa merkittävät tavoitteet itsellensä ja pitää rakentaa tätä yhteyttä myös paikallistason kanssa, hankkia rahoitus myös. Pitää ottaa huomioon kuitenkin läheisyysperiaate. Unioni ja jäsenvaltio tosiaan meillä on nämä merkittäviä haasteita ilmasto mielessäkin ja tämän pitää olla hyvin tärkeänä tekijänä kaupunkiliikennepolitiikassa. Me ehdotamme, että mahdollisimman nopeasti lähdetään laatimaan ilmasto- eh, ja liikennepakettia, jolla on selkeät tavoitteet, että vähennetään kasvihuonepäästöjä. Jotkut kollegat eh, ovat tässä suhteessa olleet vähän vastahakoisia, vaikka kiire on me saamme aikaan kuitenkin konsensuksen siitä, että meidän pitää vähentää perinteisiä, perinteistä polttoainetta käyttävien ajoneuvojen määrää 2030 mennessä kaupunkialueilla ja pitää saa päädä päästä niistä eroon kokonaan 2050 mennessä. Ja näin Euroopan unioni voisi täyttää sitoumuksensa niin, että se vähentää kasvihuonekaasut kasvihuonekaasupäästöjä. Me tarvitsemme sitä varten tosiaankin kestävän liikennesuunnitelman. Me käytämme esimerkiksi köysiriippuratoja, polkupyöriä, autojen yhteiskäyttöä, raitiovaunuja ja intermodaalisuus on tärkeä tekijä myös, se pitää ottaa mukaan. Tämä on todellakin tarpeeseen. Tässä pitää tehostaa myös polkupyörän käyttöä, äh, kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä, äh, koska äh, pyöräily ja kaupunki, se ei ole mikään myytti. Sellaistahan on jo Kööpenhamissa. 55 prosenttia käyttää keskikaupungilla pyörää, samoin Amsterdamissa Nämä ovat hyviä esimerkkejä ja ne motivoivat meitä myös. Kaikki jäsenvaltiot ja paikallistaso ei vielä ole ottanut käyttöön tällaisia kestäviä suunnitelmia, mutta haluaisimme tähän Euroopan unionin tuen, eli kestävä kaupunkiliikenne ja siihen liittyvät suunnitelmat pitää kannustaa kaupunkeja siihen, että pyöräilijät ja jalka, jalkamiehet olisivat etusijalla. Näitä suunnitelmia siis laaditaan, koska halutaan päästä eroon äänisaasteesta, kasvihuonekaasupäästöistä, pienhiukkaspäästöistä, totta kai silloin kun puhumme kaupunkiliikenteestä, kyse on myös tavaraliikenteestä ja tämä on sellainen alue, jossa syntyy myös ympäristöongelmia. Ja sanoisin, että tarvitaan uutta kaupunkilogistiikkaa. Tämä on merkittävä haaste ja me olemme aika samoilla linjoilla näistä asioista kompromisseissamme. Kaupunki, kestävä kaupunkiliikenne, siinä tarvitaan laadukkaita investointeja – ja liian monet Euroopan maat kärsivät siitä, että infrastruktuurit ovat liian raskaita ja kalliita. Meidän pitää muistaa, että me voimme toimia esimerkiksi Eurovinjetin avulla esimerkiksi maksut kaupunkiliikennemaksut edesauttavat tässä. Vetoaisin Euroopan komissioon niin, että käytetään eri Euroopan unionin rahastoja, kohesiorahastoa tai vastaavia, jotta voidaan kehittää kestävää kaupunkiliikennettä. Ja tällä tavoin meillä olisi tietty linja, jota käytämme kaupunkiliikenteessä kriteerinä muut rahastot, niiden pitäisi myös noudattaa samaa dynamiikkaa. Ja lopuksi sanoisin vielä, että kiitän kollegoitani. Joskus olemme tosiaankin keskustelleet hyvinkin pitkään tietyistä kompromisseista, mutta kiitos teidän panoksestanne, kiitos työstänne. Erittäin hyvää työtä tässä mietinnössä. Tämä on ainoastaan mietintö, mutta se on Euroopan parlamentin oma sanansa. Me tarvitsemme poliittista rohkeutta, jotta voisimme saada aikaan tämän odotetun mietinnön, koska siellä takana on tosiaankin kansalaisten odotukset, koska eh, kaupunkiliikenne, se on kaupunkilaisilla edessään joka päivä. Ja tällä hetkellä meiltä odotetaan paljon, jotta voimme puuttua näihin haasteisiin. Joka tapauksessa eh, minä nautin kovasti tämän mietinnön työstämisestä ja jatkan tässä suhteessa työtä. Äänestämme siis eh, läheisyydessä tästä mietinnöstä ja sitten täysistunnossa lokakuussa. Kiitoksia. Vielen Dank. Und jetzt... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Virkkunen. Yes, thank you, Chairman, and thank you. No, kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä Delille, kiitos kaikille varjoesittelijöille. Me olemme tavanneet jo useamman kerran varjoesittelijät ja esittelijä. Ja näyttää siltä, että on tulossa vielä lisää kokouksia ennen kuin päästään kompromisseihin. Tämä on hyvin tärkeää, kun puhutaan mietinnöstä, joka koskee kaupunkiliikennettä. Me tiedämme, että kaupungistuminen on maailmanlaajuinen trendi ja että liikenteestä kaupungeissa tulee yhä tärkeämpi kysymys. Ja tällä hetkellä suurin osa eurooppalaista jo elää kaupungeissa ja on paljon mahdollisuuksia – tehdä kaupunki liikenteestä turvallisempaa, tehokkaampaa ja sujuvampaa. Meidän ryhmä haluaa korostaa aluesuunnittelun merkitystä. Se on tärkeimpiä vaiheita sille, että luodaan sujuvia, turvallisia liikenneverkkoja. Ja sillä tavoin odottaa huomioon myös ympäristökysymykset, koska ratkaisut, jotka tehdään jo suunnitteluvaiheessa, ovat kestäviä, niin kuin tiedämme – ja niillä on vaikutus liikenteen volyymeihin, liikenteen jakautumiseen, liikenneturvallisuuteen ja eri liikennemuotojen statukseen. Samaan aikaan haluamme korostaa sitä, miten tärkeä rooli on aluesuunnittelulla, mutta on todettava, että tämä kuuluu tietysti jäsenvaltioiden toimivaltaan ja monissa jäsenvaltioissa se on alueiden tai kaupunkien vastuulla. Minä olen Suomesta ja meidän maassamme kaupungit tekevät aluesuunnittelua koskevat suunnitelmat. Eivätkä ne varmaankaan halua ohjeita Euroopan parlamentilta siitä, miten heidän tulee toimia, koska erot jäsenvaltioiden välillä, kaupunkien välillä ovat suuria Euroopan sisällä, ja on tärkeää, että me kunnioitamme läheisyysperiaatetta. Tämä täytyy pitää mielessä silloin, kun puhumme kaupunkisuunnittelusta. Todellakin erot ovat suuria unionin sisällä, eikä kuulu meidän toimivaltaamme mennä kaupunkien sisäiseen toimintaan puuttumiseen. Tärkeää käyttää älykkäitä liikenneratkaisuja ja uuden tyyppistä tekniikkaa, jota on. Kun käytämme älykkäitä liikenneratkaisuja, sen on liikennepalvelut ovat sujuvampia, turvallisempia ja ympäristöystävällisiä. Ja voimme myös säästää rahaa, koska kaikki liikenne ongelmat eivät ratkea vain uudella infrastruktuurilla, vaan käyttäen olemassa olevaa infrastruktuuria viisaammin ja on tässäkin mielessä monia mahdollisuuksia, jos käytetään kaikkia mahdollisuuksia, joita on, nimenomaan älykkään teknologian muodossa, jota jo on olemassa. Meidän ryhmämme on tehnyt myös lukuisia tarkistuksia. Pääsyy näihin tarkistuksiin, joita minä tein, oli se, että minusta mietintöluonnos ei ollut realistinen kaikissa osissaan, ja siinä mentiin liikaa yksityiskohtiin. Me haluamme pysyä enemmän yleisellä tasolla, koska mehän olemme täällä Euroopan parlamentissa, ja meidän täytyy kunnioittaa läheisyysperiaatetta ja kaupunkien ja alueiden ja jäsenvaltioiden roolia, kun me puhumme kaupunkien liikenteestä. Voimme siis asettaa tavoitteita, ne eivät ne tarvitse olla sitovia, mutta voimme kuitenkin osoittaa suunnan jäsenvaltioille, sen suunnan, mihin niiden tulisi edetä tulevaisuudessa, mutta jättää vapaus kuitenkin jäsenvaltioille päättää siitä, miten ne tämän tekevät. Meidän ryhmämme on valmis jatkamaan yhteistyötä esittelijän ja varjoistelijoiden kanssa. Haluamme saada aikaan hyviä kompromisseja liikennevaliokunnalle – ja todellakin odotamme mielenkiinnolla seuraavia varjoistelmien kokouksia. Haluamme tehdä enemmän työtä kompromissien parissa, mutta meille on todella tärkeää se, että kunnioitetamme eh, läheisyysperiaatetta ja muistamme, että toimivalta on jäsenvaltioilla. Meidän ei pitäisi siis suunnitella katuja tai sanoa minkälaista pysäköintiä politiikkaa kunkin kaupungin tulee harjoittaa. Se, se päätös ei kuulu meille. Pitäisi siis olla enemmän yleisellä tasolla ja, ja toivon, että löydämme hyviä kompromisseja. I want to emphasize how important this... Haluaisin korostaa tämän tekstin tärkeyttä ja se perustuu viime viikolla Strasbourgissa tekemäämme työhön, kun hyväksyimme tekstin liittyen valkoiseen kirjaan. Monet asiat tulevat molemmissa teksteissä oikeutetusti mainittuina. Nämä asiat, jotka esittelijä ottaa esille, ovat keskeisellä sijalla. Esittelijä viittaa terveyskysymykseen ja tämänhetkiseen huonoon ilmalaatuun kaupunkialueella ja olemme kyllä samaa mieltä sen suhteen ja tekstissä täytyy todellakin paneutua näihin kysymyksiin. Yhtä lailla nämä nopeudet ja liikenneturvallisuus kaupungeissa. Noin 11 000 kuolon tapausta ja vakavia onnettomuuksia sattuu kaupunkialueilla. Asiat eivät parane vapaaehtoisuuden pohjalta jos katsotaan esimerkiksi New Yorkin suuntaan, siellä on otettu käyttöön toimiva nopeusrajoitusjärjestelmä. Jos nopeudet ovat kohtuuttomia, niin silloin turvallisuus kyllä kärsii, joten tähän asiaan täytyy puuttua. Esittelijä ja kollegat kansanpuolueen puolelta viittasivat jo aluesuunnitteluun, se on tärkeä asia. Ja toissuusperiaatteellakin on merkitystä, mutta meidän täytyy katsoa myöskin, mitä valkoisessa kirjassa on todettu. Eli on selvää, että toissijaisuusperiaatteella on merkitystä, mutta meidän täytyy katsoa myöskin muita seikkoja. Valkoista kirjaa käsittelevässä kertomuksessa katsotaan muun muassa tätä systemaattista rahoitusmallia, jotka käyttävät järkevää aluesuunnittelujärjestelmää. Eli tässä ei pitäisi aina vain viitata toissijaisuusperiaatteeseen. Tämä pitää paikkansa myöskin sitovien tavoitteiden osalta. Kyllä meidän täytyy paneutua yksityiskohtiin yhtä lailla – kuin teimme, kun keskustelimme liikennealaa koskevasta valkoisesta kirjasta. Me haluaisimme tarkistuksessa korostaa juuri työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisesti osallistavaa toimintaa kaupunkialueilla. Me olemme huolissamme sen suhteen, että noinkohan lopullinen teksti huomioi tämän. Me olemme hiljattain muun muassa Tukholmassa tarkastelleet tilannetta ruuhkamaksujen käytön ja muiden maksujen osalta. Me emme saa ilman laatu muutoksia aikaiseksi ja muutosta aikaiseksi, jos emme tee niitä tärkeitä poliittisia ratkaisuja. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Foster. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän Meera Tosnovski ei päässyt tänne, joten hän jätti vain lyhyen viestin muutaman kohdan tähän esiteltäväkseni. Hän sanoi, että hän on sitä mieltä, että tämä lähestymistapa on erittäin realistinen. Sellainen pitää olla tässäkin mm, kysymyksessä ja eh, hän on eh, Eh, entinen kaupunginjohtaja, joten hänellä on ollut paikallistason eh, kokemusta monen vuoden ajalta. Ja eh, hän tietää, mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja hän sanoi, että on tärkeää muistuttaa siitä, että ei pitäisi olla tässä mietinnössä liian ohjaavia osia, koska tässä tärkeänä tekijänä on myös läheisyysperiaate. Kaik, yhden koon ratkaisu ei sovi tähän, koska pitää ottaa huomioon monimuotoisuus paikallistasolla. Sen pitää olla tärkeän, tärkeässä osassa silloin, kun me päätämme asioista. Ja tästä syystä hän ei myöskään usko, että me voisimme lähteä keskustelemaan päätöksistä jäsenvaltioissa siitä, miten hoidetaan rahoituskysymykset esimerkiksi tieinfrastruktuurissa tai vastaavissa. Hän on sitä mieltä, että sen ei pitäisi tulla tähän mietintöön, vaan jäsenvaltioiden pitäisi päättää omista tuloista ja menoistaan. Ja hän haluaa vain painottaa sitä, että teknologia, neutraalius on tärkeää, että kun puhutaan polttoaineista. Joka tapauksessa hän haluaa kiittää esittelijä Deliä tästä työstä ja odottaa kovasti keskusteluja esittelijän kanssa. Kiitos. Jetzt Matthias von Mittelberg. Kollega van Mittelberg, seuraavana. Hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alden puoleltakin haluaisin korostaa sitä, niin tällä kertaa puhun hollantia. Eli Aldikin haluaa korostaa sitä, että on tärkeää puhua kestävästä kaupunkiliikenteestä, mutta kuten kollegat täällä ovat jo todenneet, meidän täytyy huomioida kaupunkien eroavaisuudet. Täällä on viitattu subsidiariteettiperiaatteeseen, eli meidän ei pitäisi antaa liikaa määräyksiä kaupungeille sen suhteen, mitä heidän pitäisi tehdä, koska me puutumme kaupunkien toimivaltuuksiin. Kaupungit ovat lähellä kansalaisia ja he sitten joutuvat Brysselin sanelupolitiikan kohteeksi, vaikka kaupungit tietävät, mitä siellä pitää tehdä. Kaupungit kylläkin kaipaavat tukea Euroopalta, miten kaupung, kestävää kaupunkisuunnittelua pitäisi toteuttaa ilman sen kummempaa määräyspolitiikkaa. Ja tietenkin voimme panostaa Euroopassa myöskin tietojen vaihtoon. Eli pohtia järkevää, älykästä liikkuvuutta ruuhkien välttämiseksi. Ja kyse on myöskin siitä, miten voimme lisätä liikkuvuutta ja estämään turhaa melusaastetta. Tietenkin kyse on vapaaehtoisuudesta. Mielestäni tämä teksti ikään kuin tukee kaupunkeja. Ja mitä tulee sitten kompromisseihin, niin kautta täytyy varmistaa, niin kuin aikaisemminkin on sanottu, ettei turhia määräyksiä anneta ja puututa kaupunkien toimivaltuuksiin. Teksteissä pitäisi puhua juuri näistä mahdollisuuksista eikä niinkään velvoitteista, koska emme me Euroopan tästä talosta voi määräyksiä kaupungille antaa. On hyvä, että tästä täällä keskustellaan. Tämähän on Euroopan liikkuvuuden teema viikko ja mielestäni on hyvä tarkastella tiedonvaihdon mm, merkityksessä tätä kaupunkiliikennettä. Monet liikkuvat mielellään pyörällä, kuten puheenjohtaja, mutta herääkin kysymys, että mitä me sanelemme ja mitä emme. Mielestäni tämän pitäisi olla ikään kuin virike, joka tarjotaan kaupungeille. Ja toivon, että tulevien viikkojen aikana saamme aikaiseksi kompromisseja, sillä monia tarkistuksia on esitetty, niin kuin esittelijä totesi, mutta monia kompromissejakin valmistellaan paraikaa, noin 50 kappaletta. kunhan ensimmäiset 13 on käyty läpi, niin kyllä sitä kautta voidaan antaa kaupungille hyviä viestejä silloin, kun pyritään saamaan aikaiseksi kestävää kaupunkiliikennettä. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Danke sehr. Jetzt. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myös raportoori Dellille ja varjoesittelijöille hyvästä yhteistyöstä. Äh, sujuvan kaupunkiliikenteen merkitys tai mielestäni voi liioitella – Euroopan väestä nimittäin yli 70 prosenttia asuu kaupungeissa ja asutuksen keskittyminen kaupunkeihin näyttää koko ajan jatkuvan. Kaupunkiliikenne aiheuttaa myös merkittävän osan liikenteen päästöistä ja valitettavasti myös kasvavassa määrin onnettomuuksia. Liikenteessä syntyy kaupunkien asukkaille terveyttä vaarantavia hiukkaspäästöjä – ja me liikenteellä viemme myös tilaa muilta toiminnoilta, kuten asumiselta, virkistykseen sopivilta viheralueilta ja leikkipuistoilta. Tein kollega Dellin raporttiin useita muutosesityksiä, joista olemme keskustelleet hyvin rakentavassa ja välillä vähän vaativammassakin hengessä ryhmien varjoraportöörien kesken. Muutosesityksissä halusin nostaa esille kolme tuoretta näkökulmaa, joiden huomioimista pidän välttämättömänä, kun vuonna 2015 eurooppalaisesta kaupunkiliikenteestä puhumme. Ja ensimmäisenä ja tärkeimpänä niistä on selkeä tarve liikennejärjestelmän resurssitehokkuuden parantamisesta kokonaisuutena. Kiristynyt taloudellinen tilanne ei anna enää meille mahdollisuutta ylläpitää liikennejärjestelmää ehtymättömänä julkisen rahoitukseen perustuvana toimintona – sen sijaan tänä päivänä on jokaisen euron ja sentin kohde mietittävä hyvin tarkkaan. Ja sen takia olen aina pohtinut asiaa siitä lähtökohdasta, että use less money and use more brains. Resurssitehokkuuden parantaminen vaatii uusia tehokeinoja olemassa olevan kapasiteetin hyödyntämiseksi. Puhutaan sitten moottoriteistä, parkkipaikoista tai käytössä olevasta ajoneuvokalustosta. Ja kiinnostavaa on se, että arvioiden mukaan erilaiset ajoneuvojen yhteiskäyttöisyyden muodot voivat vähentää autojen lukumääräistä tarvetta kaupungeissa jopa 90 prosenttia. Ajoneuvojen vähenevä määrä pienentää täten myös liikenteen tilan tarvetta ja sitä kautta myös liikenteen päästöjä resurssitehokkuuden yhtenä kulmakivenä, joka ei muuten mm, myöskään törmää EU-politiikan kompetenssipuutteisiin, on energiatehokkuus ja uusiutuvat energiaratkaisut. Ja julkisten toimijoiden olisi painotettava vihreitä hankintoja uudistaessaan kaupunkien joukkoliikennekalustoa myös retrofitting kysymys on oltava esillä, että sitä vanhaa olemassa olevaa kalustoa pystyttäisiin päivittämään päästöjen osalta tähän päivään. Kestävän kaupunkiliikenneraportin käsittelyn yhteydessä haluan pitää esillä myös sen, että uusien polttoaineiden jakeluverkosto olisi jatkossa ymmärrettävänä osaksi liikenneinfraa ja sen suunnittelua ja jatkokehittämistä. Sen lisäksi haluaisin muistuttaa meitä kaikkia valiokunnassa toimivia siitä, että me vahvemmin vielä kuuntelisimme käyttäjän ääntä ja tämä itselle suorastaan pyhäksi asiaksi muodostunut kysymys on siinä mielessä tärkeää, että näiden uusien jakamistalouden ilmiöiden kanssa meidän on oltava todella hereillä käyttäjiä erilaisille jakamistalouden muodoille on Euroopassa jo 10 miljoonaa ja tähän kasvaneeseen kysyntään, jos me jätetään se huomiotta, niin me myös aliarvioimme meidän käyttäjiä, meidän kansalaisia. Ja kolmantena asiana nostaisin esille sen, että fiksu kaupunkiliikenne ei ole vain suurien metropolien asia, se on myös pienempien ja keskisuurten kaupunkien iso kysymys, mihin pitää kiinnittää huomiota. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Peter Lundgren. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Lundgren. Kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt on aihe, jonka parissa EU tulee toimia. Tällainen kattava lähestymistapa, koska on suuri huolenaihe se, minkälaista on liikkuvuus kaupungeissa. Niissä on aivan liikaa liikennettä ja tämä johtaa siihen, että 30 prosenttia kuolemantapauksista ja onnettomuuksista tapahtuu kaupungeissa. Mutta jos katsotaan vaikkapa Belgian tilannetta, kaikki näyttävät uskovan, että tavalla tai toisella ne ovat saaneet osansa Jon Michael Schumacherin geeneistä liikenteessä, mutta näin ei varmaankaan ole. Ja jos me katsomme sitä, minkälaisia investointeja täytyy saada aikaan, että että miten saadaan jonot liikkeelle. E, tämähän johtaa kerkaakseen liikenneinfarktiin täällä. Täytyy saada aikaan sellainen muutos tässä järjestelmässä, joka johtaisi, voisi lähteä vaikkapa siitä, että voitaisiin paremmin käyttää yöaikaa e, tavaraliikenteelle niin, että säästettäisiin päiväaikaa henkilöliikenteelle. Ja sitten se, että on liikaa kuorma-autoja kautta Euroopan. Jos katsotaan Ruotsia, niin me lastaamme enemmän tavaraa pitempiin kuorma-autoihin. Nämä tavarat voitaisiin toteuttaa myöskin Euroopassa sen, että kahden, kolme, kun sama tavaramäärä mahtuisi yhteen kuorma-autoon, jota jo tällä käytetään kahta tai kolmea kuorma-autoa Ruotsia ja Suomessa tehdään tällä tavoin. Ja kohdasta A kohtaan B tällä tavalla kuljetettaisiin näitä suurempia kuorma-autoja. Tämä on mikään ongelma. Tätä kautta voitaisiin säästää sitä, että on paljon kuorma jotka tukkivat liikennettä ja tämä on asia, jonka parissa meidän pitäisi tehdä työtä. Meidän pitäisi luoda houkuttimia jäsenvaltioille. Me voimme tehdä sen lainsäädännön kautta, mutta jos meillä on todellakin hyviä ehdotuksia, se merkitsee sitä, että niitä käytetään jäsenvaltioissa. Joten tässä on paljon sellaista, mitä voin tukea tässä mietinnössä. Täällä on monia asioita, jotka minusta ovat hyviä. Ja tämä on erittäin hyvää työtä ja vielä kerran kiitokset siitä työstä, jota tässä on tehty. Vielen Dank. Jetzt ist die... Paljon kiitoksia. No niin, varjo esittelijät ovat saaneet jo sanansa lausuttua. Nyt on hiukan kiire, sille komissari tulee tänne 17.20 ja puheenvuoropyyntöjä on vielä vaikka kuinka monta, joten minuutin puheenvuorot kollega Valon. Kiitoksia puheenjohtaja haluaisin ähm, kiittää kovasti tehdystä työstä Karima Delliä äh, ja varjoesittelijöitä. Todellakin merkittävä haaste ja olen tyytyväinen, kun äh, olen kuullut, että äh, on ollut hyvin, hyvin tiivit keskustelut ja sitten päästään ähm, täysistuntoon jo marraskuussa. Olisi ollut vahinko, jos tämä mietintö ei olisi tullut äänestykseen ennen COP21 ja sitten 25 äh, prosenttia ilmastonmuutoshaasteissa, ne ovat äh, meidän haasteistamme merkittävimpiä. Kaupunkiliikenne, se on hyvä esimerkki, kun puututaan ilmastokysymyksiin. Ymmärrän kyllä läheisyysperiaatteen, mutta meidän ei pidä sen avulla mitenkään jäädyttää keskusteluja, kun puhumme kestävästä liikenteestä kaupungeissa. Minä olen Ile-de-Francein alueella paikallistoimijana ja olen huomannut, että Eurooppa tukee usein siinä, mitä voidaan tehdä kaupunkiliikenteessä ja me tarvitsemme todellakin näitä puitteita. Se on hyvin kiireellistä. Me tarvitsemme tätä myös sosiaalisesta näkökulmasta, jotta päästäisiin siihen, että saadaan vähennettyä alueellisia eroja. Kiitoksia. Kiitoksia. Minun täytyy olla tiukka näiden puheaikojen suhteen, muuten aika loppuu kesken. Niin, kollega Nielsen. Kiitos. On monia, jotka ovat kiinnostuneet tästä aiheesta. Se johtuu siitä, että kautta Euroopan tämä on asia, joka koskettaa kansalaisia. Ja sitä kautta se on myös asia, joka koskettaa paikallispolitiikan toimijoita. Minä itse olen ollut 15 vuotta kaupunginjohtaja ja 90-luvulla puhuimme siitä, miten kehitetään kestävää kaupunkia. Ja minä uskon, että me tarvitsemme sekä suosituksia että neuvoja Euroopan tasolta, ja se on myöskin kokemusten vaihtoa. Minusta se on erittäin tärkeää. Se on ollut meille suuri stimulantti vuosien aikana. Ei pelkästään näillä tällaisilla liikkuvuusviikoilla, joita komissio järjestää, jotka ovat hyvin tärkeitä, koska sadat kaupungit osallistuvat niihin, harjoittavat kokemusten vaihtoa ja on jopa kilpailuja jossa katsotaan, mikä kaupunki on parhaiten hoitanut nämä asiat kaikilta kannalta katsottuna. Ja äh, minä en ole niin äh, ujo, etten voisi sanoa, että tämä kaupunki on Östersund, jossa minä olin 15 vuotta kaupunginjohtaja. Paljon kiitoksia. Erityiskiitos siitä, että piditte kiinni ajastanne. Kollega Koh seuraavana. Kiitokset Kiitokset kollega Dellille tästä kattavasta työstä ja toivottavasti jatkossakin on yhtä kompromissihalukas. Kyse on kestävästä kaupunkiliikenteestä eikä kestävästä suurkaupunkiliikenteestä, muistettakoon se aina. Olen arkkitehti ja paikallispoliitikko, niin toissijaisuusperiaate on tietenkin lähellä sydäntä, niin kohdassa kolme puhutaan liikennemodien hierarkiasta ja kohta kahdeksan toista siellä viitataan kauppakeskuksiin, ostoskeskuksiin ja vaaditaan komissiolta suunnitelmia kaupunkipuistojen ja alueiden käytöstä. Tämä menee kyllä sanelupolitiikan puolelle liikaakin. Kyse ei ole vain ainoastaan suurista kaupungeista, vaan tavallisista kaupungeista ja sitten nämä älykkäät järjestelmät ja multimodaaliset lipunkirjoitusjärjestelmät Tämä ei ole koko laisinkaan täällä mainittuna ja siksipä olen esittänyt tarkistuksia, jotka toivottavasti voidaan hyväksyä. Kiitokset, tekin pysyitte ajassa. Seuraavana Wim van de Kamp. Kaksi edeltävää puhujaa käytti jo vain ja maksimissaan minuutin. Niin, herra puheenjohtaja, kiitoksia. Tiedätte, että olen lyhyt ja ytimekäs puheissani. Olen seurannut vuoden päivät tämän asian käsittelyä ja pelkään pahoin, että esittelijä lähtee liikkeelle uhkakuvista eikä niinkään mahdollisuuksista. Kestävä kaupunkiliikenne, sehän on myöskin linkitettynä innovointiin ja talouteen sekä toissijaisuusperiaatteeseen. Ja toivoisin, että näitä asioita korostettaisiin enemmän tässä tekstissä. Tämä on myöskin Alden kanta. Tarkoitan tällä sitä, että silloin kun puhumme saasteista, terveydestä ja turvallisuudesta, niin aiheina ne ovat paikkansa pitäviä, mutta jos puhutaan sähköliikenteestä kaupunkialueilla, kaikkia asioita ei voida hoitaa pyörällä pyöräillen, se ei pidä paikkaansa, joten meidän täytyy katsoa mahdollisuuksia, me voimme käyttää eurooppalaisia rahastoja kaupunkien hyväksi ja enemmän panostusta talouteen. Vielä pari sekuntia käytettävissä. Danke sehr, wunderbar. Alle... Kiitoksia, hienoa. Nyt on nähty, että viesti meni perille. Ja seuraava kollega Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella Karima Delliä. Minulla on tässä muutama kannanotto kompromisseihin. Ensinnäkin ymmärrän hänen ratkaisunsa koskien näitä tienkäyttömaksuja joissakin maissa. Hänen omassa maassaankin on otettu esiin myös nämä monilapset perheet esimerkiksi tässä kysymyksessä. Ja pitää muistaa, että kaupungit ovat hyvin erilaisia, eli polkupyöräratkaisu on erinomainen, mutta pitää myös miettiä, miten asia hoidetaan jalankulkijoiden kanssa. Ja sitten työntekijät, erityiskomiteat, heille pitäisi painottaa sosiaalisen dialogin komitea ja sitten rahastoista vielä me emme ole vielä ottaen käyttöön tämän, tätä Junckerin suunnitelman rahastoa. Ja kun puhumme näistä eurooppalaisista rahastoista, niitä pitäisi käyttää juuri näihin tarkoituksiin. Kiitos. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Dominik Rike seuraavana. Niin, puheenjohtaja aivan lyhyesti aivan ensiksi. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä kuin esittelijä Karima. Ja hän katsoo tässä pitkällä aikavälillä, että lähdetään kehittämään nykyistä mallia ja sitä, miten sitä voitaisiin valvoa. Ensin, ensin haluaisin sanoa, että on paljon eroja kaupunkialueiden ja niiden ongelmien välillä ajatellen sosiaalisia, ilmastollisia haasteita. Ja sitten nämä muutokset, joita on nähtävissä, ne ovat peräisin usein itse yhteiskunnasta ja tieteen edistymisestä. Eli nämä ratkaisut eivät aina sovi niihin malleihin, joita on, on tulossa, koska niitä on tosiaan nämä uusia sellaiset mallit, joissa on tietyt kulutus- ja ne energiamallit. Siinä mielessä usein nämä kaupungit muuttuvat, eli siinä mielessä tämä mietintö ei ole ihan kohdallaan. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Pipa. Kiitos. Todellakin ongelmaanalyysi on ollut todella hyvä, mitä tulee tähän äh, kestävään kaupunkiliikenteeseen, ympäristökysymykset, ilmastokysymykset ja myös se osa, missä puhutaan siitä, että Eurooppa voisi olla esimerkkinä, miten voidaan tukea parhaita käytäntöjen, kokemusten vaihtoa, missä voidaan käsitellä erilaista teknologiaa. Tämä on erittäin hyvä, jopa tämä nykyaikainen kaupunkisuunnittelu, kyllä näistä asioista voidaan harjoittaa vaihtoa. Mitä tulee sitten tähän sääntelykompetenssiin, tässä on äh, virheajattelu, sillä me eurooppalaisina luomme puitteet, asetamme CO2-tavoitteen jäsenvaltioille, joka niin täytyy vasti toteuttaa. Me luomme puitteet CO2-päästöjen vähentämisestä autoteollisuudelle ja niin edelleen, mutta me emme puutu kansallisten, alueellisten ja kunnallisten tahojen toimivaltaan. Meillä on ollut juuri Notkain-Vestalin osavaltiossa kunnallisvaalit, on valittu kunnanvaltuustojen kunnanjohtajia ja kaupunkijohtajia. Ja ongelmat ovat eniten niillä, jotka ovat luneet kaupunkisesta sisäliikennettä parhaiten. Poliittinen ja rahoituksellinen vastuu siitä, miten edistetään julkinen liikenne, kaupunkisuunnittelu, se on kunnilla eikä kenelläkään muulla. Ja siksi me emme saa ryhtyä määrittelemään esimerkiksi nopeusrajoituksia tai puuttumaan kaupunkisuunnitteluun Tämä asioita ei saa olla edes kompromissiesityksissä. Kirjinemaistaa. Kiitos. Minä voin jatkaakin aivan. Tästä on puhuttu jo paljon läheisyysperiaatteesta aivan oikein. Minä pitää hiukan parantaa tässä asioita, jotta luodaan enemmän turvallisuutta, vähemmän illuusioita. Me, emme ei, pidä vaatia mitään lainsäädännön kautta Euroopassa siitä, miten julkinen liikenne järjestetään. Kuten Diita Koch sanoi, kaupunkilit ovat erilaisia Toinen asia on sitten, minusta meillä pitää olla enemmän joustavuutta, en, enemmän joustavuutta kuin määräyksiä. kun tämä 30 kilometrin tuntinopeus, että se lyötäisi lukkoon jollakin asialla, onko se järkevää. Oli parempi saada aikaan älykkäitä liikennejärjestelyjä, jotka olisi ympäristön kannalta parempi kuin liikaa säädöksiä. Ja täällä on Rova Kyllönen sanonut, pitää kuulla myöskin kuluttajia, kuunnella myöskin tarjoajia, myöskin yrityksiä, jotka itse tarjoavat liikennepalveluita ja niitä, joiden pitäisi tarjottaa toimituksia kaupunkiin, koska kaikki ei voi toteutua pelkästään polkupyörillä. Me tarvitsemme pienempiä kuorma-autoja kaupungeissa ja senkin täytyy olla mahdollista ja sitä vartenkin täytyy luoda järkeviä malleja, mutta hyvin monipuolinen lähestymistapa ja hyvin tasapainoinen. Nyt olen itsekin vielä puhelistalla. Kaupunkiissa liikenne 70 prosenttia kaikista ympäristölle päästöistä tapahtuu kaupungeissa ja siitä 40 prosenttia on hiilidioksidia siinä on suurimmat mahdollisuudet. Ja totta kai, totta kai on analyysi esimerkiksi Berliinistä, jossa kymmenen vuoden kulussa on kaksinkertaista polkupyörien käyttöä, joka kymmenen sadoissa on edes autoa, ja jossa 50 prosenttia tavaraliikenteestä on siirretty rahtiliikennettä tekeville polkupyörille, sähköisillä polkupyörillä on tässä mahdollisuudet. Miten tätä voidaan tukea? EUn varat menevät 60 prosenttisesti teiden luomiseen. Tässä komission täytyy siis sanoa, rahat täytyy suunnata oikeaan suuntaan, ei väärään tästä 30 kilometrin tuntinopeudesta sanoisin, herra Piipää, viime vaalikaudella suurella valtaenemmistöllä uskoakseni te olitte mukana, päätimme, että 30 tulisi säännönmukainen nopeus ja sitten kaupungit voisivat päättää sen, missä saadaan ajaa nopeammin. Kaikki saksalaiset edustajat, myös te olitte mukana päättämässä. Siis tämä olisi se normaali nopeus. Ja mitä tulee tähän kaupunkiliikenteen kaksinkertaistamiseen, siitäkin me päätimme suurella enemmistöllä. Ja nyt vielä komissio. Ah, vielleicht der Wim van der Kamp. Ehkä Wim van der Kamp, niin hän valmistuu muita ei tänään, mutta huomenna. Die Kommission, das ist komissio Rova Kopczynska. Thank you, uh, thank you chairman, and I... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Lupaan puhua hyvin lyhyesti, niin kuin monet teistä täällä. Tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, että tämän erittäin tärkeän aiheen tiimoilta puhun täällä. Kiitokset esittelijälle ja kaikille niille, jotka ovat näitä yli 500 tarkistusta lähtenyt muovaamaan. Melkoinen määrä on pöydällä ja toivottavasti niistä saadaan aikaiseksi noin 50 kompromissitarkistusta, ja jotka voitaisiin hyväksyä ei ainoastaan täällä, vaan koko parlamentissa. Te olette osoittaneet, että olette kiinnostuneita kestävästä kaupunkiliikenteestä, aiheesta, joka on tärkeä Euroopan parlamentille, kuten myöskin komissiolle ja myöskin jäsenvaltioille ja alue- ja paikallistason viranomaisille. En puhu pitkään, sillä te olette jo kuulleet ajatukseni aiheesta aikaisemminkin, mutta saanen ottaa esille pari asiaa. Ensinnäkin on hyvä huomata, että olemme samaa mieltä sen suhteen, mitkä ovat ne keskeisimmät aiheet, joiden osalta meidän täytyy tehdä työtä. Kyse ei ole vain ainoastaan ilmastonmuutoksesta tai ilmanlaadusta tai terveysvaikutuksista kaupunkilaisiin, vaan myöskin siitä, että kaupung- kaupungit tarjoavat työpaikkoja ja luovat kasvua ja sitä kautta menestyksekkään Euroopan unionin. Me tarvitsemme toimivia kaupunkeja. Te olette kuulleet, että muun muassa unionin tilapuheessa puheenjohtajamme korostavan kaupunkien merkitystä. Mutta kuten sanottu, kaupungit tarkoittavat myöskin kasvua ja työpaikkoja, kuten myöskin sitä, että yritetään varmistaa, että tietyillä unionin alueella hyväksi havaitut menetelmät voidaan ottaa muuallakin käyttöön. Tästäpä syystä tarkkaan komissiossakin paneudutaan toissijaisuusperiaatteeseen. Kyse ei ole komission tehtävästä tai parlamentinkaan tehtävästä tai kansallisten hallitusten tehtävistä määrätä kaupungeille tiettyjä toimintamalleja tai mihin ongelmiin heidän pitäisi tarttua. Meidän täytyy tarjota toimintavälineitä, mahdollisuuksia puuttua näihin ongelmiin. Ja tästäpä syystä parhaiden käytänteiden ja hyvien ajatusten vaihtaminen ja kaupunkien suunnitelmien toteuttamisen auttaminen on keskeisellä siellä. Eli heille pitää tarjota kunnon työkalupakki, jotta saadaan aikaiseksi kattava, hyvin järjestäytynyt suunnittelumalli. Sivitas pormestari huippukokous ja muut vastaavanlaiset foorumit tarjoavat tähän mahdollisuuden, mutta yhtä lailla meidän täytyy katsoa myöskin näitä eri rahastoja, joiden avulla voidaan sitten saavuttaa nämä sopimuksen tavoitteet. Vielä kerran kiitokset myöskin siitä, että olette useampaan otteeseen viitanneet tähän liikkuvuuden teemaviikkoon. Toden totta, tähän liittyvä tapahtuma alkaa heti parlament, tässä parlamentin tilojen ulkopuolella Me tiedämme, että on olemassa toimintamalleja, mutta nyt täytyy vain varmistaa, että niiden kautta voidaan toimivia ratkaisumalleja lähteä toteuttamaan, riippumatta siitä, minkälaista kaupungeista on kyse, kuinka suurista tai vahvoista tai heikoista on kyse. Oikein paljon kiitoksia siitä, että olen saanut täällä puhua kanssani. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia teille ja lopuksi vielä esittelijä Dellille puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä huomioistanne. Ja äh, vastauksia äh, ne ansaitsevat tietenkin myös. Kaikki ovat samaa mieltä älykkäästä liikenteestä. Tästä äh, on puhuttu, mutta älykäs liikkuvuus ja tässä EPPn huomio älykäs liikkuvuus, se ei hoidu, jos ei optimoida infrastruktuuria, liikennettä nykyistä ja alueita ja välineitä koko kaupunkikysymystä ja sillä tavoin me mietimme tulevaisuuden liikkuvuutta ja kaupunkia. Ja tässä herra Rike kannanotto vähän sanoin, että tämä on hiukan jäljessä tämä mietintö. Meillä on tietyt kiireelliset kysymykset, mutta miten luodaan sitten tulevaisuuden kaupunki, älykäs kaupunki? Totta kai eh, meillä on eh, oma vaurautamme tällä hetkellä, ja kun te nyt sanoitte, minä en ole tässä samaa mieltä, kun sanoitte meille tai minulle, että Tämä on läheisyysperiaatteen mukainen kysymys, ettei tässä lähdetä määräilemään kaupunkeja. Tässä rohkaistaan. Joku sanoi, että mitä sitten, mitä sitten käyttäjien käyttäjien toiminta, käyttäjien henki. Me haluamme 30 eh, kilometriä tunnissa rajaksi. Ei sitten kannata tällä hetkellä sanoa, että ei olla tehty mietintöä ajatellen nämä käyttäjiä, koska tämä on heidän ehdotuksensa, oma ehdotuksensa. Ja sitten toinen asia, joka on minulle tärkeä, eh, näkemysten vaihto, eh, kokemusten vaihto. Se on yksi tärkeä tekijä tässä mietinnössä, että vaihdettaisiin näitä kokemuksia. Ja sitten lopuksi vielä liikkuvuuskysymys. Tällä hetkellä eh, teknologia menee älyttömän nopeasti eteenpäin ja tässä eh, puhutaan Google-autoista ja muista. Pitää sopeutua siihen, koska eh, automaailmaan pitää sopeutua myös tulevaisuuden maailmaan ja tämän voi sanoa nyt, että meidän täytyy antaa hyvin vankka viesti siitä, Eh, kun nyt on tulossa ilmastohuippukokous, eh, meillä pitää olla eh, vastuu myös tässä valiokunnassa. Ei voida antaa omaa mietintää tästä asiasta joka vuosi. Minun mielestäni tämän kauden aikana meillä on yksi mietintö, jossa on selkeät eurooppalaiset puitteet ja tietyt suuntaviivat kaupungeille, jotta loppujen lopuksi saadaan aikaan sellainen Eurooppa, jossa on kestävät kaupungit, ja kestävä liikkuvuus, mutta myös sellainen kaupunki, jossa voidaan elää. Meillä ei tällä hetkellä ole sellaisia kaupunkeja, jossa olisi hyvä elää. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Näin päättyy tämänpäiväinen kokouksemme. Seuraavaksi alkaa kaikille jäsenille avoin koordinaattoreiden kokous, joka järjestetään suljettujen ovien takana. Eli tähän kokoukseen voivat osallistua sekä varsinaiset jäsenet että myöskin koordinaattorit.